Uh, good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tämä kokous näkyy netissä, joten on tärkeää, että aloitamme nyt ajoissa, etteivät internetin äärellä kokoustamme seuraavat joudu odottamaan liian pitkään. Kello on jo kymmentä yli kolme ja nyt on välttämätöntä näin ollen aloittaa kokous. Meillä on hyvin kiinnostavia kohtia esityslistallamme seuraavan tunnin ajan. Keskustelemme neuvoston valtio Luxemburgin tutkimuksesta vastaavan valtiosihteerin Mark Hansenin kanssa. Arvoisa ministeri, täytyy sanoa, että tänä aamuna kun pääministerinne oli paikalla, niin olimme kyllä kovin tyytyväisiä tämän keskustelun jälkeen. Ja on hienoa, että te olette täällä tänään. Olette vastuussa ei ainoastaan tutkimuksesta, vaan myös innovaatiopolitiikasta joka on meille hyvin tärkeää, joskus jopa tärkeämpää kuin tutkimus. Ja ITRE-valiokunnassa me koemme olevamme vastuussa näistä asioista ja teemme tiivistä yhteistyötä tutkimuksesta ja innovaatiopolitiikasta vastaavan komission jäsenen kanssa. On tärkeää, että tunnette prioriteettimme ja että me saamme tietoa niistä prioriteeteista, jotka Luxemburgin puheenjohtajakaudelle on määritelty. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät ITRE-valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Uskon teidän tietävän, että ensimmäinen päivä heinäkuuta Luxemburgiin ryhtyi johtamaan unionin neuvostoa 12 kertaa. Minä tahtoisin teille kertoa Luxemburgin puheenjohtajakauden prioriteeteista tutkimus- ja innovaatioalalla. Ja minä olen aivan varma siitä, että näin me saamme aikaan työllisyyttä ja kasvua. Nuohan ovat vuoden 2015 toisen vuosipuoliskon Luxemburgin kauden pääkohtia. Tässä puhumme siitä, että Euroopan tutkimusaluetta saataisiin kehitettyä ja varsinkin sen hallintoa. Ja voitaisiin myös naisten ja miesten välistä tasa-arvoa lisätä tutkimuksessa ja myös taata tutkimuksen integriteetti. Ja minä haluaisin esitellä teille lyhykäisesti muutaman, muutamalla sanalla Luxemburgin kansallista tutkimusjärjestelmää. Meillä on kaksi suurta kolme suurta tutkimuskeskusta. Meillä on yksi ainoa yliopisto, joka on vain 12 vuotta vanha. Ja nykyisellään 315 miljoonaa euroa vuodessa menee tutkimukseen, mutta vuonna 2000 kuitenkin tutkimuskeskukset ja yliopistot saivat ainoastaan 27 miljoonaa euroa, eli tässä näette vähän muutoksen. Meillä on 3300 tutkijaa Luxemburgissa ja ja me olemme hyvin ylpeitä siitä, että syyskuussa saamme tuon Belvalin tutkimuskeskuksen, infrastruktuurikeskuksen liikkeelle. Kyse on tällaisesta yhteiskampuksesta, jossa on innovoivat yritykset ja yliopisto yhteistyössä se varmasti on suuri menestys Luxemburgin kannalta. Sekä julkinen että yksityinen puoli on mukana ja olen tästä kovasti ylpeä. Sitten puhuisi Luxemburgin puheenjohtajakaudesta enemmän. Eli tuo Euroopan tutkimusalueen kehittäminen on todellakin ohjelmamme ytimessä. Neuvosto on usean otteeseen pyytänyt tämän tutkimusalueen perille saattamista ja Luxemburg osallistuu tähän työhön, pyrkii parantamaan koordinointia ja tutkimuspolitiikan johdonmukaisuutta Euroopan unionissa. Lissabonin sopimuksessa tutkimusalueesta tuli poliittinen tavoite Euroopan unionissa ja näin komissio ja jäsenvaltiot osallistuvat sen kehittämiseen kumppanuushengessä. Vuodesta 2013 lähtien komissio on esittänyt kaksi tiedonantoa tutkimuksesta tutkimuksesta ja niin siinä on kerätty yhteen poliittiset toimet 28 jäsenvaltiosta. Ja tästä näkyy, että innovointi ja tutkimus Euroopassa on hyvin pirstaloitunutta ja törmää moniin esteisiin ja näin Eurooppa ei voi nauttia yhteisestä tutkimusalueesta. Jotta näistä ongelmista ja pirstaloitumisesta päästäisiin eroon, niin Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat yhteistyössä komission kanssa ja myös kumppanivaltioiden kanssa, samoin kuin Erakin kanssa, joka on unionin neuvoa antava elin laatineet Euroopan tiekartan, tutkimustiekartan 2015-2020, ja se hyväksyttiin kilpailukykyneuvostossa 29. päivä päivää toukokuuta tänä vuonna Latvian puheenjohtajakauden aikana ja näin jäsenvaltiot voivat ryhtyä myönteiseen suuntaan muuttamaan tutkimus- ja innovointipolitiikkaa ja näin myös saada eh, edistymään eurooppalaista tutkimusaluetta. Tiekartassa on esitetty sitä, että jokainen jäsenvaltio hyväksyisi vuoden 2016 mennessä oman ohjelmansa ja ainakin vuodeksi 2015 on kerätty tietyt indikaattorit, jotka ovat poliittisesti voimassa ja ne osoittavat, miten pitkälle on päästy tiekartan soveltamisessa. Ja kohta puolin puhun teille myös tutkimusalueen hallinnosta, mutta minä ensiksi haluaisin puhua näistä prioriteeteista yksityiskohtaisemmin vielä puhua naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja varsinkin naisten ja miesten dimension mukaan ottamisesta tutkimusalalle. Tämä liittyy tietysti myös neuvoston kokoukseen ensi viikon tiistaina 21. päivä heinäkuuta Luxemburgissa ja minä saan tuota epävirallista ministerineuvoston kokousta johtaa. Tämä on hyvin merkittävä asia, koska tämä, tänä aamuna olen saanut tietää, että parlamentin naisasiainvaliokunta on hyväksynyt sellaisen lausunnon, jossa puhutaan näkymättömistä esteistä teknologisista tieteellisellä ja tutkimus- ja tieteen alalla, jotka estävät naisten pääsyn eteenpäin. Ja tämä on, tämä on hyväksytty juuri äskettäin täällä parlamentissa aivan eilen. Ja toiseksi haluaisin korostaa vielä toista merkittävää asiaa, eli kyse on Der Spiegel sanoma vaikka äh, kausi-lehdestä Saksasta. Tämän viikon numerossaan puhutaan Nobel-palkinnosta Slamfölleristä ja musiikista, jotka keskustelevat juuri mm, sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja he ovat havainneet, että tutkimus ja tiede ja innovointialalla ongelmia edelleenkin on. Nää, meidän täytyy siis pyrkiä saamaan pätevimmät henkilöt rekrytoitua tätä, tätä tätä varten Euroopan unionin täytyy kiinnittää huomiota koulutukseen. Naisia on aivan liian vähän johtotehtävissä ja myös päätöksenteossa. Ja tämä on totta erityisesti tutkimusalalla. Vastuutehtävissä olevia naisia on todellakin vähemmistö jos tutkailemme viimeistä kymmentä vuotta, ja siihen liittyneitä haasteita, niin Luxemburgin puheenjohtajakautensa aikana erityisesti ö, haluaa tätä puolta viedä eteenpäin tiekartallaan. Me kiinnitämme huomiota myös ö, todellisiin muutoksiin institutionaalisella tasolla ja avointa työllistämistä ja, ja avointa ja läpinäkyvää rekrytointipolitiikkaa me haluamme peräänkuuluttaa, sellaista, joka perustuu todelliseen osaamiseen ja pätevyyteen. Haluamme paremman tasapainon naisten ja miesten välillä johtotehtävissä myös. Ja me haluamme seurata ja valvoa tätä tilannetta ja tutkaivat tätä myös poliittisten uudistusten näkökulmasta. Ensi tiistaina siis järjestetään tuo epävirallinen neuvosto ja asiasta keskustellaan ja varmaankin nämä asiat päätyvät myös neuvoston päätelmiin. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, Euroopan tutkimusalue on todellakin Luxemburgin ajakauden prioriteettikysymys ja me pyrimme täytäntöön panemaan tehokkaasti 29. toukokuuta hyväksytyt johtopäätökset. Erityisesti me toivomme, että tämän vuoden joulukuuhun loppuun mennessä tutkimukseen liittyvät hallintointikysymykset saataisiin myös ratkaistua. Neuvosto, kilpailuneuvostohan on usean otteeseen tästä laatinut erinäisiä johtopäätöksiä ja aikamoinen konsensuskin vallitsee todellakin tällä alalla. Kun, kun neuvo, Luxemburg haluaa tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja komission kanssa ja toivomme, että voimme hyväksyä sellaiset johtopäätökset ja myös uudelleen laatia tuon neuvoa antavan tekstin ja näin tarjota Euroopan innovointi- ja tutkimusalueelle uutta pontta me myös haluamme konsolidoida tuota strategista suuntaviivastoa, joka on erakille. Irakia varten ja me neuvottelemme tästä myös alustavasti neuvostossa. Näin Irak voi auttaa Euroopan tutkimusalueen kehittymistä ja näin tieteellinen osaaminen parantuu, kilpailukyky parantuu ja innovointi parantuu, kun me pystymme yhteistyötä tekemään entistä enemmän eri tekijöiden ja eri toimijoiden välillä Euroopan sisämarkkinoilla. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin vielä puhua myös tutkimuksen integriteetistä. Kukaan meistä ei varmaankaan kiellä sitä, miten laadukas tutkimus ja taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys ovat linkittyneet toinen toisiinsa. Valtavia harppauksia on saatu aikaiseksi elämä, elintason, terveys, elintasossa terveyspuolella ja hyvinvoinnissa ylipäätään, kun tietysti tieteellistä tutkimusta on harjoitettu. Viimeisen vuosikymmenen aikana julkinen investointi tutkimukseen kaikilla mahdollisilla aloilla erityisesti tiede, teknologia, insinööritieto ja matematiikka ovat kasvaneet huomattavasti. Ja nämä tutkimussijoitukset ovat myös poliittisessa laajemmassa kehyksessä nähtävissä tuossa strategiassa Unioni 2020, kun puhutaan älykkäästä ja kestävästä ja mukaanottavasta kasvusta. Ja näin voidaan kasvattaa Euroopan kilpailukykyä suhteessa muihin maailman toimijoihin. Ja näin voimme luoda tällaisen osaamisen varaston. Ja tämä tarkoittaa sitä, että toimimme objektiivisesti ja vilpittömästi vaikutuksetta, ideologioita, talou, emmekä ota vastaan, tutkijat eivät ota vastaan taloudellista tai poliittista etua. Ja näin voidaan taata parhaat tutkimustulokset. Myös on merkittävää se, että yhteiskunta uskoo tutkimusjärjestelmään ja myös sen tuloksien tuotantoon. Näin hyvin keskeisellä sijalla on juuri tuo tutkimuksen integriteetti. Ja tästä syystä Luxemburgi on, haluaa edistää tutkimuksen vastuullisuutta innovointipuolella erityisesti heti alkumetreiltä aina loppuvaiheeseen asti. Ja poliittisten pääntäjien täytyy, täytyy toimia myös vastuullisesti näissä asioissa. Ja hyvien käytänteiden vaihdon kulttuurin täytyisi olla yhtenä perustana tutkimuksen integriteetin takaamisessa. Singaporen ja Montrealin julkilausumat osoittavat, miten integriteettiä tutkimuspuolella voidaan viedä eteenpäin toisaalta pyritään välttämään erinäisiä tutkimuksen virheitä ja tarjotaan avoimuutta ja tasapainoisuutta ja tasa-arvoisuutta tutkimuspuolella me haluamme toivoa, pro, toimia proaktiivisemmin ja yhtenäisemmin koko unionissa, voidaksemme taata kansallisten järjestelmien uskottavuuden. Tämä auttaa meitä saavuttamaan parempia etuja myös korkeakoulutuksesta. On selvää, että, että koulutus on myös ennaltaehkäisykeino jäsenvaltioissa ja myös on selvä yksimielisyys olemassa siitä, että tarvitaan tutkijoille ja yliopistojen ähm, opettajille korkeatasoista erityiskoulutusta me tarvitsemme myös laadukasta mentoritoimintaa ja me tarvitsemme selvät säännöt ja selvät prosessit tähän ja näin nuoret tutkijat pääsevät paremmin alalle ja voidaan taata valvonnan kautta se, että vältetään vääriä, vääränlaista käyttäytymistä. Luxemburg haluaa todellakin nyt luoda tällaisen tutkimuksen integriteetin keskustelun hengen ja, keskust- ja erityisesti korostamme koulutuskysymyksiä sekä ihan al- uran alkuvaiheesta tuonne tutkijan vaiheeseen asti. Hyviä käytänteitä täytyisi vain vaihtaa ja myös vaihtaa tietoja eri tutkimuksen toimijoiden välillä ja näin ollen myös taata sitten virheiden ennaltaehkäisy. Komissio on korostanut aiemminkin tutkimuksen eettisyyttä ja nyt on ottanut sen esille erityisesti ensimmäistä kertaa selväsanaisesti tuossa Horisontti 2020 ohjelmassa. Ja tuossa asiakirjassa esitetyt integriteettikysymykset on linkitetty Euroopan tiedesäätiön käytännesääntöihin. Tästä keskustellaan ensi viikolla myös Luxemburgissa epävirallisessa ministerineuvostossa. Ja Luxemburgi toivoo, että kilpailukykyneuvostossa ensimmäinen päivä joulukuuta voitaisiin sitten päätöslauselmat hyväksyä. Niissä voitaisiin nimenomaan pyrkiä innostamaan jäsenvaltioita ja kannustamaan jäsenvaltioita johdonmukaisempia standardisoituja menettelyjä hyväksymään tutkijoille koko uran aikana, myös luomaan, parempi, myös luomaan tällaisen eurooppalaisen tutkijoiden integriteetti koulutusverkoston. Ja me haluamme myös selvemmät ja yhtenäisemmät tutkimussuuntaviivat jo nyky nykyisin oleville Euroopan unionin eettisille käytännesäännöille. Ja hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin vielä korostaa sitä, että Luxemburgi kautensa aikana haluaa myös tukea Junckerin investointiohjelmaa. Näin Euroopan unionissa voisi olla 315 miljardia euroa investointia varten käytössä. Ja tuo Strategisten investointien eurooppalainen rahasto tarjoaa riittävät varat um, strategisia hankkeita kehittääksemme ja näin saamme unionille lisäarvoa. Ja näin me toivomme, näin me tässä hengessä me odottelemme tuota kilpailukykyneuvoston kokousta joulukuun alkuvaiheissa, jossa saamme keskustella investointisuunnitelmasta ja varsinkin strategisten investointien suunnitelmasta eh, tutkimus- ja innovointialalla, varsinkin siitä, miten tuon 2,2 miljardin euron leikkaus horisontti 2020 ohjelmasta voitaisiin korvata ja voitaisiin käyttää investointien takaamiseksi Euroopan unionissa. Näin minä olen nyt saanut kertoa teille Luxemburgin puheenjohtajakauden pääkohdista ja kiitän teitä mielenkiinnostanne. Uh, thank you, thank you minister. Kiitos ministeri. Tämä oli oikein selkeä, täsmällinen esitys. Nyt meillä on paljon tietoa näistä kokouksista ja kaikista tärkeistä päivämääristä ja tämä auttaa meitä tulevan suunnittelussa tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Ja nyt annan puheenvuoron poliittisten ryhmien edustajille. Kollega Eiler EPP-ryhmästä ensin. Ole hyvä. Niin, teollisuusvaliokunnan jäsenenä kuuntelin hyvin tarkalla korvalla Luxemburgin esitystä. Kysymykseni ovat hyvin käytännönläheisiä. Tänään ja huomenna päätetään parlamentin linjasta budjettineuvotteluihin vuodelle 2016 toimielinten välinen sopimus sanoo, että Horizon 2020-ohjelmalle voidaan soveltaa tällaista takapainottamista, mutta nyt kuulimme, että vuodelle 2016 mitään marginaalia takapainottamiselle ei ole. Ja komissio aikoo nyt käyttää 150 miljoonaa euroa näistä olemattomista marginaaleista pakolaisten hätäohjelmia varten. No ihan oikein tietysti näin, mutta miten sitten neuvosto ja komissio voivat sanoa, että yleisvarannossa ei olisi tällaista marginaalimahdollisuutta ja voisiko olla mahdollista, että jos kysyisimme tällaista vuodelle 2016, niin tietty osa tästä yleisvarannon marginaalista voitaisiin takapainottaa myös Horizon 2020 ohjelmalle. Ja miten näette tämän, tämän pienen ristiriidan äh, yhtäältä rakennerahastojen suhteen, kun siellä vaaditaan jäsenvaltioita käyttämään rakennerahasto varoja siten, että kolmas osa osoitetaan tutkimukseen ja innovointiin, niin miten tämä sitten, ja ollakseen osa kolmen prosentin panostusta tutkimukseen ja innovointiin, ja sitten samaan aikaan puheenjohtajakaudella vähennetään panostuksia tutkimukseen ja innovointiin alle kahteen prosenttiin rakennerahastoista. Eli samaan aikaan vaaditaan, että jäsenmaat käyttävät BKTstään kolme prosenttia tutkimukseen ja innovointiin ja samanaikaisesti EU sitten käyttää vain 2 prosenttia näihin asioihin omista rakennerahastoistaan. Tämä on vaikea ymmärtää. Sitten SED-ryhmästä Rova Kreil. Kiitos herra puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, oli oikein mukava kuulla, että yksi teidän tärkeimmistä prioriteeteistanne on juuri tämä sukupuolten välinen tasa-arvo Euroopan tutkimusalueen ollessa kyseessä. Asia ei ole ollenkaan helppo parlamentin ja komission näkökulmasta ja neuvostossakin tältä osin on ilmennyt erimielisyyksiä. Ja tämä on, oli meille mieluisaa kuultavaa ja me todella korostamme itsekin tätä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ennen kaikkea tässä annamme teille täyden tukemme ja on tärkeää, että naisten tutkijaroolia vahvistetaan. On tärkeää, että edetään avoimesti tässä asiassa ja luomme mahdollisuuksia molemmille sukupuolille ja, kehit- ja vahvistetaan työelämän ja perheen yhteensovittamista, jotta naisetkin voivat tutkijoina toimia. Ja tätä kovasti tuemme. Yhden asian haluaisin nostaa vielä esille tästä Euroopan tutkimusalueesta. Viime kuukausien aikana minulta on usein kysytty, että miten me näemme tämän Euroopan tutkimusalueen, miten me sen määrittelemme. Tämä vaatii aika paljon selvennystä minusta, koska kansalaiset eivät ymmärrä, mistä on kyse. Olisi hyvä, että puheenjohtaja valtio nyt vähän parantaisi viestintää tästä Euroopan tutkimusalueesta? Mitä se pitää sisällään? Minkälaisia konkreettisia projekteja siihen kuuluu, jotta siitä saataisiin parempi selko? Sitten haluaisin myös tietää, onko teillä toimintoja suunnitteilla Galileo- ja Kopernikus-ohjelmien suhteen puheenjohtajakaudellanne. Ja sitten vielä yksi asia. Olen ITRE-valiokunnan lisäksi jäsenenä aluepolitiikan valiokunnassa ja jo jonkin aikaa olemme pohtineet sitä, että kun me nyt rakennerahastoista osoitamme tietyt varat tutkimukseen ja innovointiin, ja tämän lisäksi olemme varmistaneet, että Euroopan aluekehitysrahastosta voidaan ottaa täydentäviä varoja Horizon 2020 ohjelmaan No nyt nämä rahoitettavat ohjelmat on jo pitkälti nimetty ja olisi hyvä, että puheenjohtajakaudellanne tarkkaan seurattaisiin, että Horizon 2020-ohjelmat äh, käynnistyvät ja siihen, niihin, niihin täydennetään, tai niitä täydennetään näillä kohesiopolitiikan välineillä, ja että osoitatte esimerkkinä, miten voitaisiin tällaisia yhteisiä projekteja toteuttaa, koska tällä tavoin voidaan nimenomaan luoda tutkimusinfrastruktuureja, ottaa myös pk-yrityksiä niihin mukaan ja toteuttaa näitä hankkeita Horizon 2020-ohjelman puitteissa. Tämä olisi tulevaisuuden kannalta tärkeää. Kiitos sitten ECR-ryhmän puolesta varapuheenjohtaja Henkel. Herr Minister, ich war mal... Arvoisa ministeri, olin monta vuotta mukana Leibnizin yhteisössä, joka kattaa noin 50 tutkimusinstituutia. Siinä on noin 50 000 tutkijaa mukana tässä Leibnizin yhteisössä. Ja se, mikä minua häiritsi, oli se, että tutkijoiden keskuudessa vallitsee valtava epävarmuus siitä, että mitä, miten tutkimusta tuetaan sekä EUn että val, oman valtion taholta. Tämä aiheutti paljon pään vaivaa. Ja sitten, että tämä Horizon Horizon nyt ei menisi niin kuin oli suunniteltu, niin se on kyllä todella ikävä asia. Kaikki asianosaiset ovat tyrmistyneitä ja tästä kaikki ovat ainakin samaa mieltä. Ja sitten kyseessä on myös asia, josta kaikki parlamentin valiokunnat ovat hyvin samaa mieltä. Ja toinen asia on sitten se, että tällainen tieteellisten neuvonantajien verkoston purkaminen, tämä on huolestuttava ja se, että puheenjohtajavaltio ja komissio ovat myös kohdelleet näitä. Se ei välttämättä ole asianmukaista ja meidän pitäisi nyt, nyt taata jollain tavalla, että neuvonantoa ja konsultointia saadaan nimenomaan tiedeyhteisöltä. Tarkastelkaapa tätä prosessia. Onko todellakin niin, että saamme riippumatonta tieteellistä näkemystä tiedeyhteisöltä? vai, vai kysytäänkö neuvoja asianosaisilta, joilla saattaa olla muitakin intressejä. Ja Ja täytyy pitää mielessä, että saamme todella riippumatonta tutkimustietoa. Sitten yksi asia vielä tämä kolmen prosentin tavoite. Tämän suhteen olisi hyvä, että pidettäisiin mielessä, että japanilaiset ja amerikkalaiset käyttävät paljon enemmän kuin tämä luku on. Suomi ja Ruotsi ovat tässä edelläkävijöitä. Näitä maita pitäisi kiittää ja sitten moittia niitä maita, jotka eivät tähän pääse. Ja sitten vielä yksi asia, josta monet eivät pidä, mutta joka on meille tärkeä. Sveitsissä kansanäänestyksessä on otettu kantaa asiaan, joka ei siihen oikeastaan kuulu. Ja nyt Sveitsiä tästä rangaistaan. Ja jos me nyt jotenkin jäädytämme suhteitamme Sveitsiin tällä tärkeällä alalla, niin me aiheutamme vain itsellemme haittaa. Muistakaamme, että suurimpia eurooppalaisia tutkimusprojekteja on juuri Sveitsissä, joten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 from a survey done uh, four years ago, already 25,000 lives a year end too early within the European Union because the antibiotics are not working properly. Siitä syystä, että antibiootit eivät tuo toimi enää asianmukaisesti. Ja pian EU huomaa, että kansalaiset eivät pysty maksamaan enää eläkkeitä, koska sairaita on niin paljon näiden tämän antibioottiresistenssin takia ja yritykset eivät enää löydä sijaisia sairaiden tilalle ja sosiaaliturvajärjestelmät ylikuormittuvat. Eli meidän täytyy löytää tutkimusratkaisuja uusien antibioottien muodossa ja on saatava aikaiseksi kattava järjestelmä sääntelemään antibioottien käyttöä, koska mehän tiedämme, että jos uusi antibiootti löytyy, niin kahdeksan vuoden päästä sille löytyy jo resistenttejä kantoja. Eli tämä on tärkeä kysymys ja toivoisin, että voisitte vetovuoronne aikana kiinnittää erityishuomiota vielä tähän asiaan. Tiedän, että monissa maissa on paljon sen suuntaista intressiä, että jos Euroopan unionissa voitaisiin yhdistää voimat, saataisiin paljon aikaiseksi myöskin maailmanlaajuisella tasolla. Kiitos. Claude Turmes on behalf of... Sitten Claude Turmes vihreiden ryhmästä. Kiitos Jirsi. Ja on todella ilo ja kunnia kuulla tänään jo toista oman hallitukseni jäsentä tänään. No ensimmäinen asiani on se, että minusta Luxemburgin puheenjohtajavaltio äh, on jo tehnyt oikein hyvän vaikutelman täällä parlamentissa. Tässä on priorisoitu hyvin naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, sen tutkimuksen merkitystä ja muita tärkeitä asioita. Näistä olemme hyvin samaa mieltä. Yksi huomio kuitenkin, kun olen puhunut nuorten tutkijoiden kanssa, niin olen usein huomannut, että he, he tekevät töitä hyvin epämääräisillä sopimuksilla, erittäin epävarmoilla työsopimuksilla. Ja kun nyt peräänkuulutetaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, niin pitäisi myös katsoa, minkälaisia työsopimuksia nuorille tutkijoille annetaan, kuinka pitkiä ne ovat ja niin edelleen. Tämä vaikuttaa kyllä tutkijan työhön. Tarvittaisiin jonkinlaista tulevaisuuden näkymää tutkimustyöhön ja se ei kerta kaikkiaan onnistu, jos, jos on tällaisia surkeita työsopimuksia nuorilla tutkijoilla. Ja näin ollen tätä tasa-arvon ulottuvuutta pitäisi ehkä vähän laajentaa tähänkin suuntaan. On hyvä, että, että Luxemburgilla on näitä ajatuksia Marie Curie-stipendeistä ja muista stipendeistä nuorille tutkijoille. Nämä ovat hyvä alku. Ja sitten toinen asia on tämä Euroopan tutkimusalue, myös yksi prioriteeteista Luxemburgin kaudella. Se, tässä pitäisi painottaa nimenomaan perustutkimusta, se on selvää. Mutta tällä hetkellä, kun kilpailukykymme on koetuksella ja valmistavan teollisuuden ja pk-yrityksen kilpailukykyä pidetään hyvin keskeisenä tekijänä, ja pitäisi miettiä, miten miten soveltavaan tutkimukseen voitaisiin panostaa siten, että luotaisiin enemmän rajat ylittäviä yhteyksiä. Miten soveltavan tutkimuksen alalla voitaisiin mennä eteenpäin? Ei se helppoa ole koska jokaisessa jäsenvaltiossa tehdään tietysti omia juttuja siinä määrin, että kun tehdään hyvä tutkimustulos, niin se halutaan pitää itsellä ja halutaan ottaa siitä kaikki hyöty irti. Mutta nyt kun ajatellaan isoja tutkimus- jättejä, amerikkalaiset, kiinalaiset ja niin edelleen, niin onko meillä enää varaa pitää kiinni yksittäisistä maakohtaisista tutkimuskeskuksista, eikä olisi hyvä vetää kaikki yhteen, luoda eurooppalainen, todella eurooppalainen tutkimusalue. Sitten vielä yksi asia, jota muutkin puhujat eh, sivusivat Ja on, on uskomatonta, että Euroopan strategisten investointien rahastoon viedään nyt sitten rahaa tutkimukselta, että täytyy miettiä, eikö tutkimus olisi eh, edullista rahoitettavaa ja järkevää rahoitettavaa myös eh, investointipankille. Ja aivan kuten täällä sanottiin, niin tämä yhteys eh, Horizon 2020-ohjelman ja rakennerahastojen välillä niin tähän pitäisi vielä lisätä linkki Junckerin suunnitelmaan, koska jos me pystymme yhdistämään budjettirahoitusta rakennerahastoista ja sitten muista rahastoista ja näillä yhteispanostuksilla eh, investoida infrastruktuuriin, niin silloin asiat varmasti menisivät parempaan suuntaan. Ja Luxemburgin puheenjohtajakaudella todella pitäisi puhua näistä käytännöllisistä asioista, katsoa yksityiskohtaisesti niitä projekteja, joita tällä hetkellä rahoitetaan rakennerahastoista ja pohtia, voitaisiinko strategisen raho, strategisen raho, in, strategis, anteeksi, strategisten investointien rahastolla täydentää tätä rahoitusta, jotta todella, todella pidettäisiin kiinni siitä, että tutkimus ja innovaatio saisivat sille kuuluvan painoarvon ja rahoituksen. Kiitos äh, näistä huomioista. Tämä on sinulle todellinen tähtipäivä. Sait nytkin puhua pidempään kuin normaalisti sen kunniaksi, että olet luksemburilainen. Olet Euroopan keskiössä, et ainoastaan maantieteellisesti, vaan myös henkisesti ja valoissa pysyt joulukuuhun asti. Niin tämän jälkeen sitten onkin kylmää kalkkunaa tarjolla joulun jälkeen, kun joudun pitäytymään normaalissa puheajassa. No niin, Maria Skoroskavki on, on todella tärkeä nimi näissä tutkimusasioissa. Sitten ENFFn puolesta, Rova Kappel. Äh, kiitos herra puheenjohtaja. Arvoisa valtiosihteeri Hansen, teitte oikein hyvän vaikutelman, kun tuossa luettelitte, kuinka paljon äh, äh, Luxemburgissa on tutkimusmäärärahoja nostettu noin 27 miljoonasta yli 300 miljoonaan per vuosi, noin 12 kertaistunut. Todella loistavaa käytäntöä Ruotsia no, Suomikin saavat tässä nyt rinnalleen merkittävän tutkimusmaan, koska sielläkin suuri osa, tai siis saavutetaan tämä 3 prosentin bruttokansantuotteesta siivu tutkimukselle ja innovaatiolle. Ja on hyvä, että tässä nyt painotetaan tutkimusta puheenjohtajakaudellanne, korostatte Euroopan tutkimusaluetta, tutkimuksen integriteettiä ja uskon, että, että juuri mainitsemanne toimenpiteet edesauttavat tutkimuksen integriteettiä. Ja tärkeää on, että korostatte myös naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Pitää olla näitä tasa-arvosuunnitelmia. Minäkin luin tämän Spiegelin artikkelin. Se on oikein hyvä naisnäkökulmaa tutkimuksesta ja hyvin usein tutkijanaisilla ei ole mentoreita tukenaan. Ja olisi hyvä, että tutkimuslaitoksissa mahdollistettaisiin tällaiset mentorointijärjestelmät naisille, koska tällä tavoin voitaisiin saada naisten panoksesta paljon enemmän irti. Ja Latvian puheenjohtajakaudella tämä ERA ERA projekti käynnistyi ja te mainitsitte, että kilpailukykyneuvosto on viettä tämän asian syksyllä. Ja tärkeää on, että luonnontiede ja tekninen ala saavat sille kuuluvan painoarvon tutkimuslaitoksissa ja oppilaitoksissa. Ja nyt haluaisin tietää, mihin toimiin aiotte ryhtyä ja oletteko jo valinneet kumppaneita soveltavan tutkimuksen alalla, alalta, jotta todellakin pidetään kiinni siitä, että saadaan läheistä ja yritysmaailman tarpeita vastaavaa tutkimusta? Ja aamupäivällä kuulimme Luxemburgin pääministeriä digitalisoinnista. Se on yksi painopistealue. Ja minä jäin kaipaamaan sitä, että tutkimus ja kehitys olisi ollut myös osa tätä digitalisointia. Paljon digitalisoinnista puhutaan, mutta kyllähän se kuuluu hyvin kiinteästi yhteen myös tutkimuksen kanssa ja ja tutkimuksen sarallakin pitäisi kiinnittää huomiota digitalisointikehitykseen. Ja kysymykseni vielä kuuluu, että miten sitten saatte todellakin tutkimuksiin ja innovointiin tarvittavia resursseja, kun kyse on digitalisoitumiskehityksestä. Kiitos. Tässä puheenvuorot poliittisilta ryhmiltä. Ja sitten yksittäiset puhujat. Edustaja Virkkunen. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun siis yksilönä täällä yksittäisenä puhujana. Ja kiitoksia herra Hansenille esityksestä. Luxemburgin, Luxemburg voi olla pieni maa, mutta se on hyvä esimerkki meille kaikille. Tiedämme, että olette kovin aktiivisia ja tiedämme, että Luxemburgin opiskelijat varsinkin ovat aktiivisia. Lähes 30 prosenttia osallistuu kaikenlaisiin vaihto-ohjelmiin Erasmukseen esimerkiksi, ja he ovat hyviä esimerkkejä kaikille muille Euroopan maille rohkaistessaan kaikkia opiskelijoita osallistumaan näihin vaihto-ohjelmiin ympäri Euroopan. Mielestäni keskitytään aivan oikeisiin asioihin myös omalla kaudellanne. Sukupuolten välinen tasa-arvo on hyvin tärkeä aihe. On oikein hyvä, että rohkaisette äh, lahjakkaita naisia panostamaan uraan. Ja on tärkeää, että kiinnitätte tähän asiaan huomiota. Meillä on paljon tehtävää vielä tällä alalla. Ja hyvä on myös, että keskitytte perustutkimukseen ja Euroopan tutkimusalueeseen, koska sitä täytyy, koko tätä Euroopan tutkimusalueajatusta täytyy edistää voimallisesti. Jos katsotaan maailman huippuyliopistoja, niin sieltä ei paljon eurooppalaisia yliopistoita löydy. 20, 20 joukossa on ehkä neljä eurooppalaista ja kaikki muut ovat USA, joten on tärkeää, että kiinnitämme huomiota perustutkimukseen ja tutkimuksen laatuun. Edustaja Ever tuossa kertoi jo Horisontti 2020-ohjelmaan liittyvistä huolistamme. Se on lähellä sydäntämme tässä valiokunnassa ja me aina murehdimme, kun budjettilikkauksia tähän tärkeään ohjelmaan tehdään. Mutta haluaisin myös kysyä seuraavaa. Mielestäni on tärkeää, että keskitymme perustutkimukseen, mutta myös innovaatio- ja liike-elämän puoli on tärkeä koska Euroopassa on hyviä ajatuksia, ideoita ja hyvää, tutkimus, hyvää tutkimusta, mutta me emme ole kovin hyviä tekemään bisnestä näillä ajatuksilla ja ideoilla. Ja mitä ajattelette, mitä voisimme tehdä, jotta saisimme tätä innovaatio- ja bisnespuolta tuotua eh, esiin enemmän kaudellanne? Kiitos sitten herra Tosanovski. Také eh, se připojí ke kolegům s poděkováním, že lucemburské předsednictví... Kiitokset. Niin, on oikein hyvä, että Luxemburgin puheenjohtajakauden aikana kiinnitetään huomiota näin paljon tutkimukseen ja innovointiin. Laadukas tutkimus ja tutkimuksen kääntäminen innovointiin, innovoinniksi tarjoaa jäsenvaltioille kilpailukykyetuja. etuja tutkimusta tarvitaan monilla aloilla, energiassa ja energiaunionissa myöskin, koska ilman uusia ratkaisuja on vaikea päästä eteenpäin. Olen ollut hyvinkin aktiivisesti mukana yliopistomaailmassa ja kuten jo on huomautettukin, niin uskon, että sukupuolten välinen tasa-arvo on sinänsä toissijainen asia. Täytyy taata nuorille, kyvykkäille tutkijoille riittävästi mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja kouluttautumiseen. Tämä on mielestäni todellakin merkittävää koko Euroopan kannalta, enkä minä tee tässä eroa nyt naisten ja miesten välille sen enempää. nuoret ovat, nuorilla on tietenkin kaikenlaisia muitakin velvoitteita, perhe, syyt ja muut, jotka pitää yhdistää tähän tutkimukseen. Me olemme kaikki olleet taistelemassa rahojen puolesta Horisontti 2020 ohjelmaan ja nyt yhtäkkiä tuohon talousarvioon onkin puututtu ja meillä onkin erilaiset prioriteetit havaittavissa emmekä tiedä, miten tämä, mistä tämä raha saadaan. Ja teidän puheenvuorossanne juuri oikeastaan puuttuikin tämä elementti Horisontti 2020 ohjelmassa, ohjelmasta. Me aina vertaamme itseämme yhdysvaltalaiseen tutkimukseen, amerikkalaiseen tutkimukseen ja siellä, siellä sen rahoituksen muotoon. Tämä Gierka. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, kävitte läpi Luxemburgin puheenjohtajakauden painopistealueita läpi ja täytyy sanoa, että pidin niistä aika lailla, mutta minun mielestäni on eräs toinenkin tärkeä asia, joka pitäisi kuulua sinne listalle tai olisi pitänyt olla prioriteettilistalla jo aikaisemminkin ja puhun nyt tutkijaryhmää, joka keskittyy puolustusturvallisuuteen. Horisontti 2020 ohjelman puitteissa tätä asiaa käsiteltiin, tätä tiettyä tutkijaryhmää, ja tiettyjä, ratka- tiettyjä kysymyksiä ei ole vielä saatu ratkaistua. Ja minun mielestäni tämä olisi pitänyt ottaa mukaan tämänhetkisen puheenjohtajakauden prioriteettilistalle, koska tämänhetkinen maailmamme ei ole suinkaan turvallinen paikka, ja sen takia tarvitsemme tämän kaltaista tutkimusta tällaisilla aloilla, eli puolustusalalla. Ehkä pitäisi perustaa instituutti puolustus- ja turvallisuusasioita käsittelemään Euroopan tutkimuskeskuksen puitteissa sinne integroituna jotenkin, joten minun mielestäni tämäkin aspekti pitäisi ottaa huomioon. And uh, Mr. Martin, Herra Marton, seuraava puhuja. Kiitos, herra puheenjohtaja, arvoisa valtiosihteeri. Minä en ole Luxemburista, mutta aivan naapurista. Ja tämän, tästä aamusta lähtien olen kuullut erilaisia luksemburilaisia ministereitä, ministeri Betteliä, työministeriä sitten teitä. Todella dynaamiselta vaikuttaa tämä teidän puheenjohtajakautenne uutta teknologiaa, joka parantaa työllisyyttä, tutkimusta ja innovointia ja niin edelleen. Kuulostaa todella hyvällä, hyvältä. Mutta voisitteko antaa meille vähän, vähän konkreettisia esimerkkejä? Tämä kuulostaa niin hyvältä, mutta onko se sitä, millä tavoin voimme arvioida sitten puheenjohtajakautenne lopuksi, että jotakin on saatu aikaan? koska nyt valitettavasti puheenjohtajavaltioilla aina on loistavia ideoita, mutta sitten innostus hiipuu tässä puheenjohtajakauden aikana. Voisitteko vähän konkreettisemmin sanoa, mitä konkreettisesti aiotte tehdä, jotta Eurooppa pääsisi taas paremmin jaloilleen? Kiitos. Hyvät kollegat, haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Ellei, niin sitten pyytäisin valtiosihteeri Hansenilta vastauksia ja näkemyksiä. Si, ähm. Hyvä puheenjohtaja, kiitokset. Niin, minä yritän nyt vastata kommentteihin. Ehkä ei ihan tapana olekaan, mutta kuitenkin tervehdin tässä tietysti naapureita ja myös tietysti Luxemburgin edustajaa Claudia ja myös naapureita herra Martania ja muita tietenkin myös. Kiitokset kaikille, jotka ovat puhuneet ja kommentoineet ohjelmaamme. On oikein hyvä kuulla parlamentin kommentteja ja välitän tämän keskustelun sisällöstä osan sitten tietysti myös muille puheenjohtajakauden edustajille. Tässä me olemme yhdessä monista asioista samaa mieltä. Tässä on puhuttiin, puhuttiin eri ö, tutkimushankkeista ja Horisontti 2020 ohjelman rahojen siirrosta muihin hankkeisiin. Ja sitten tässä on myös puhuttu puheenjohtajan neutraaliudestakin. Olemme tässä tietysti samaa mieltä teidän kanssanne. Rahaa on tosiaankin viety muualle viimeisten kuukausien aikana tästä ohjelmasta. Näin on tehty ja joulukuussa me sitten käymme keskustelua taas uudemman kerran ja tästä on myös työryhmä tuolla Irakissa Euroopan tutkimus- ja innovointikomiteassa ja myös komissio tutkailee sitä, mitä jäsenvaltioissa on tapahtunut investointipuolella ja halutaan, että juuri tämä horisontin raha käytetään jäsenvaltioissa investointiasioihin, mutta todellakin joulukuun ensimmäinen päivä me uhraamme aikaa neuvostossa tähän keskusteluun. Ja kiitokset Krelille ja Federille ja Virkkuselle ja Kapellille ja Tosanovskille, jotka ovat tukeneet tätä ajatusta sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tämä on tosiaankin merkittävä asia ja olemme ottaneet sen nyt esityslistalle. Siitä on keskusteltava myös tietysti tulevien vuosien aikana, eikä pelkästään nyt vain meidän puheenjohtajakautenamme. Hyvä Henkel, vastauksena teille. Kyllähän Sveitsi voi osallistua tähän ensimmäiseen pilariin, tähän osaamispilariin, niin siihen hän kiinnititte huomiota. Ja Claude Turmes puhui siitä, miten tutkimus- ja innovointimaailmaa pääsee vaihtoon yritysten puolelle ja sitten taas toisinpäin. Eli Horisontti 2020 on ottanut tällaisen prioriteetikseen varsinkin teollisuuden puolella ja kyllä tätäkin asiaa on meidän edistettävä kansallisella tasolla myös, koska tämä vaikuttaa yhteiskunnallisesti taloudellisesti runsaastikin. Ja muihin kysymyksiin ei sen enempää. Minä vain kiittäisin teitä kaikkia kommenteistanne ja uskon, että koko puheenjohtajakauteni kautemme aikana varmasti saamme vielä näkemyksiä vaihtaa useaan otteeseen myös Eelanin esille ottamat kysymykset varmasti vien eteenpäin, koska minä hänen kaikista asioista vastaan, mutta väitän esille ottamaan ne kysymykset valtiovarainministerille omassa, omaan pääkaupunkiini. Ja sitten vielä Kreelille. Hän nimittäin kysyi Galileo-ohjelmasta. No se ei itse asiassa kuulu minun salkkuuni, vaan varap- pääministerin Schneiderin salkuun. Hän varmasti puhuu tästä eh, käsittääkseni huomenna eh, parlamentissa ja varmasti silloin voitte sitten kysyä häneltä tätä asiaa ja saada häneltä sitten vähän paremmat vastaukset. No niin, uskoisin, että tässä on jopa onnistuttu aikatauluakin noudattamaan Kiitokset kaikille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun ja palaan tämän palautteen kanssa kotimaahani. Martaankin viittaisi juuri siihen, että voimme käydä rakentavaa keskustelua ja me tarvitsemme myös sitten eh, tällaista keskustelua saadaksemme hyvät tulokset Luxemburgin jo puheenjohtajakauden lopulla. Kiitos. Minister for... Kiitoksia valtiosihteeri Hansen, kiitos tästä esityksestä ja näkemyksistänne huomioista. Ja todellakin tutkimus ja innovaatiot ovat yksi tärkeimmistä valiokuntamme prioriteeteista. Suhtaudumme niihin hyvin vakavasti ja uskoisin, että näiden asioiden avulla päästään kriisistäkin irti. Tarvitaan tällaisia ulospääsystrategioita kriisistä, jotta saavutettaisiin hyvä BKTn kasvuvauhti. Meidän pitäisi olla paljon innovatiivisempia tämän saavuttaaksemme. Ja erityisesti PK-yrityksiä ja teollisuutta tulee tukea, ICT-alaa. Se on selvää, mutta energia-ala on myös yksi, jota ei saa jättää huomiota. TTIP-sopimus on tuloillaan ja kun meillä on niin kalliit energian hinnat kuin meillä nyt on, niin tämä ei kyllä tulevaisuuden näkökulmasta vetele. Näin ollen me tarvitsemme innovaatioita. Myös avaruuspolitiikka on tärkeä. Hyvin ajankohtaisia aiheita tässä meidän valiokunnassamme on. Ja kiitos vielä kerran, että tulitte paikalle ja kaikkea onnea ja menestystä puheenjohtaja kaudellenne. Kiitos. Uh, dear colleagues. Hyvät kollegat, Niin. What does it mean? He can't leave. He's still okay. Uh, Mr. Commissioner Kaniete. Komissio Kaniete on seuraavana täällä vuorossa. Hän on ollut täällä parlamentissa jo kolmesta lähtien, mutta hän ei nyt vielä tänne pääse paikalle ainakaan varteen. Joten mielessä varmaan herrakaan jäten pitäisi meille tarjota kierros. Ja ollakseni nyt aivan rehellinen, niin kertoisin teille, että komission edustaja Kaniete on jumissa tuolla Envi-valiokunnassa. Voi hyvänen aika. Se on aina se jarruttava komitea. Joten en nyt tämän enempää ota asiaan kantaa, vaan ehdotan, että pidetään vartin tauko tässä välissä.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 me any Hello Uh, dear colleagues, uh, please uh, take your seats. It could be a uh, communication like. Uh, kiitos. Olkaa hyvä ja istuutukaa aloillenne. Uh, komission jäsen on 45 askeleen päässä tästä kokoussalista, joten on täällä aivan tuossa tuokiossa. Olkaa hyvä ja istuutukaa aloillenne, niin pääsemme aloittamaan. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Komission jäsen, joka on vastuussa ilmastotoimista ja energia-asioista, Miguel Arias Caniete, on täällä tänään. Ja hän on selviytynyt Envi-valiokunnan tiukasta kokouksesta ainakin nähdäkseni. Ja me sitten olette meille kahvit velkaa tästä odottelusta. Ja sitten keskustelemme tästä kesäpaketista, sähkömarkkinoiden rakenne ja vähittäismarkkinat. Tästä käydään keskustelua. Ja kuten tiedätte, tänään hyväksyttiin tämä kesäpaketti mukaan lukien kaksi tiedonantoa Euroopan sähkömarkkinoiden uudelleen suunnittelu, hyvin tärkeä asia, ehkä vieläkin tärkeämpi on tuo tiedonanto, jolla, pyritään saamaan aikaan uusi diili energia-asiakkaille Euroopassa. Erittäin kiinnostavia aiheita, joten annan saman tien puheenvuoron komission jäsenelle. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, jäsenet, hyvät ystävät, olen pahoillani tästä myöhästyksestä. Tämä on ollut monimutkainen päivä. Kollegiossa hyväksyttiin tämä paketti ja sitten olin tuolla valiokunnassa ja minua pyydettiin tulemaan tänne esittelemään tämä kesäkauden energiapaketti siitä, kuinka voimme edistyä ilmasto- ja energiatavoitteissamme muuttamalla energiajärjestelmämme siten, että se hyödyttää kuluttajaa ja bisneksiä. Kesäpaketti sisältää ensinnäkin neuvoantavan markkinasuunnittelutiedonannon, toiseksi energiakuluttajien voimauttamistrategia, kolmanneksi EUn hiilimarkkinoiden uudelleen tarkastelun ja neljänneksi energiamerkintädirektiivi ja sen päivittäminen. Aloitan ensinnäkin näistä kahdesta tiedonannosta Muutama vuosi sitten sitten rajat ylittävä energiakauppa, uudistuvat energiavarat, pientuottajat olivat marginaalisia ja kuluttajilla ei ollut roolia energiajärjestelmässä, paitsi laskujen maksamisessa. Tänä päivänä on tapahtumassa radikaali suunnanmuutos energian energiajärjestelmissä. On yhä enemmän hajautettua tuotantoa, markkinatoimijoita on enemmän ja kysyntä on joustavampaa. Uudistuvaa energiaa on yhä enemmän, sitä, sen odotetaan edustan 50 prosenttia energiatuotannosta vuonna 2030. Sähkökauppa on yhä enemmän rajat ylittävää ja markkinat yhteenliitettyjä ja kuluttajat ovat aktiivisempia. Meidän täytyy sopeutua tähän uuteen todellisuuteen ja energiakäänteeseen. Sähköalan markkinasuunnittelu pitäisi saattaa meidät sellaisen aseman, jossa me voimme hyödyntää kaikki ne mahdollisuudet, joita uudistuvat energiat tarjoavat meille meidän pitäisi pystyä kilpailemaan siten, että suuret, pienet ja keskisuuret kaikki voivat kilpailla. Ja siirtovelkon haltijat, sääntelijät ovat tärkeässä asemassa ja yhteistyö jäsenvaltioiden näiden toimijoiden välillä niin ikään. Kaiken kaikkiaan integroitu energiamarkkina saa aikaan kasvua ja työpaikkoja. Tämä on kaikkein tärkeintä energiaunionin kannalta ja tehokkain tapa to, taata toimitusvarmuus. Markkinasuunnittelua koskeva neuvoa antava tiedonanto avaa kuulemismenettelyn, jolla käsittelemme näitä päähaasteita ja vai, mainitsisin muutamia niistä. Ensinnäkin uudistuvaan energian liittyen me olemme edistyneet merkittävästi tuuli- ja aurinkoenergian kilpailukykyisyyden parantamisessa haasteena on nyt sitten integroida nämä energiajärjestelmän markkinoille. Ne edustavat jo 20 prosenttia Euroopan energian kulutuksesta, mutta jotta pääsisi ne 2030 tavoitteisiin uudistuvat energiamuodot, pitää saattaa puoleen energian tuotannosta 15 vuoden sisällä. On aivan selvää, että energiajärjestelmä on muuttunut syvällisemmin kuin on ennakoinen. Tämä prosessi, joka on tänään aloitettu, koskee energian, energiakäännettä ja siihen liittyviä sääntöjä. Ja sen pitäisi tapahtua mahdollisimman edullisesti kuluttajalle. Se tekee markkinoista joustavampia ja jos kehitämme eh, eh, integroidut lyhytaikaiset markkinat uudistuvat energiavarat ja niiden tuottajat pystyvät kilpailemaan paremmin konventionaalisten energiantuottajien kanssa ja tällä tavalla vähentää eh, erityistä tukitarvetta, jonka lopulta sitten kuitenkin maksavat kuluttajat. Ja lisäksi meidän täytyy saada kysynnän vasteesta todellisuutta. Eli jos kuluttajat reagoivat tarjontatilanteeseen ja hintakehitykseen, tarvitsemme äh, vähemmän kallista äh, tuotantokapasiteettia huippukulutusaikoina ja tämä aiheuttaa, saa aikaan 60-100 miljardin säästöt vuosittain. Sitten markkinaintegraatio täytyy tapahtua myöskin alueellisella tasolla ja sen täytyy tapahtua äh, järjestelmäoperaattorien kautta, niin että saadaan aikaiseksi siis todellinen Euroopan verkko. Ja tässä tärkeässä roolissa on ASERin toimivalta ja sen toimintakyky. Pyrimme tekemään korkean tason poliittisia päätöksiä ja interventioita, jotta pystyisimme takaamaan toimitusvarmuuden. Ja tämä tuokin meidät kapasiteettikysymysten äärelle. Ja sen valtiot katsovat sen tarpeelliseksi turvata toimitusvarmuus. Mutta tällaiset mekanismit ovat sellaiset, että niitä ei voida hyväksyä, jos niillä pyritään pelkästään takaamaan toimijoiden tappioiden kattamiset tai korvaamiset. Jos on olemassa objektiivinen sähkötuotantokapasiteetin ongelma, niin silloin se on hyväksyttyä. Ja tässä tapauksessa sekä ongelman arviointi että ratkaisu ei voi tapahtua kansallisella tasolla, vaan se täytyy tapahtua Euroopan tai ainakin alueellisella tasolla. Meidän ehdotuksillamme pyritään siirtämään tai palvelemaan sisämarkkinoita ja tuoda ne keskiöön. On tarkoituksena edistää uudistuvan e-, energiavarojen käyttöä markkinoiden veturina ja markkinoilla keskeisessä asemassa tulee olla myös kuluttajan. Hyvät kollegat, teknologian ja digitaalinen, te, teknologinen ja digitaalinen kehitys antaa uusia mahdollisuuksia kuluttajalle ja voimauttaa heitä. Esimerkiksi miljoonissa Euroopan kodeissa on vieläkin sata vuotta vanhat analogiset mittarit. Digitaaliaikakaudella olisi kuitenkin järkevämpää käyttää esimerkiksi mobiililaitteita reaaliaikaisen kulutuksen tarkastamiseen. Tällä tavalla voisimme pienentää sähkölaskuja ja saisimme paremmin tietoja ja loisimme samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sisämarkkinoiden täytyy antaa kuluttajille mahdollisuus toimia tehokkaasti. Ja tätä varten meillä on kuluttajia koskeva tällainen uusi deal. Me teemme eh, yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, jotta jokaisella Euroopan kansalaisella olisi sertifioituja hinta- ja sopimusvertailutyökaluja esimerkiksi käytössään, ja pyrimme vahvistamaan, äh, rohkaisemaan uusia ratkaisuja, esimerkiksi dynaamisia hintasopimuksia, päivän sisäisiä markkinoita, joilla pystymme säästämään noin 30 prosenttia sähkölaskuissa. Kannustimia käytetään myös hyväksi, jotta palveluntarjoajan tai toimittajan vaihtaminen ei olisi enää ainoa vaihtoehto, aktiivinen vaihtoehto toimia. Ja myöskin oma sähkötuotanto on tärkeässä roolissa. Oma tuotanto tuotantoa koskeva julkilausuma, joka tänään on allekirjoitettu tai julkaistu, käsittelee juuri näitä asioita ja niiden kustannustehokasta toteuttamista. Nämä tiedoksi annot on laadittu sitä varten, että niillä tarjottaisiin vastauksia kaikkein kiperimpiin haasteisiin tänä päivänä. Ja tämän tai ensi vuoden jälkipuoliskolla puoliskolla esitämme asiasta lainsäädäntöehdotuksia ja odotan innolla yhteistyötä teidän kanssalle, kanssanne tulevina kuukausina. Kun käsittelin nyt tuon kesäpaketin pääelementtejä, halusin, haluaisin nyt keskittyä tämän jälkeen päästökauppajärjestelmän uudistamiseen ja merkintädirektiiviin. Nämä kaksi lainsäädäntöehdotusta äh, koskevat ilmastotoimia ja energiaa ja aloittaisin nyt ensin tästä päästökauppajärjestelmästä. Tämä päiväinen ehdotus on vastaus Euroopan, Euroopan neuvoston ohjaukseen, jota saimme lokakuussa heiltä. Yhdeksän kuukautta sitten EUn johtajat sopivat, että EUn omat päästöt pitäisi saada alennettua 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 43 prosentilla ja 43 prosenttia pitäisi olla peräisin sitten täältä ETS-järjestelmästä. ETS on osoittautunut hyödylliseksi, mutta tänä päivänä meidän saa, täytyy sitä edelleen vahvistaa ja parantaa. Haluaisin keskittyä nyt tämän ehdotuksen avain elementteihin, joilla on keskeinen vaikutus Euroopan bisnekseen. Ensinnäkin parempi hiilivuodolta suojautuminen, toiseksi teknologisten vertailuarvojen päivitys ja kolmanneksi hiilivuodo ja kolmanneksi läheisempi linjaus tuotantotasojen kanssa. Ensiksi hiilivuodolta suora, suojautuminen ehdotan, että hiilivuoto, äh, äh, määräyksiä, joita tämä parlamentti vaati, jotka äh, päättyvät vuonna 2020 pidettäisiin voimassa jatkossakin, mutta meidän täytyy pitää selvästi mielessä, että kaikkein tärkeimmät määräykset tässä lainsäädännössä ovat neuvoston äh, lokakuun päätösten alaisia. Ja näissä päätöksissä ensinnäkin velvoitetaan meitä yhtäältä pitämään huutokaupattut prosenttitasot jäsenvaltioissa entisellään ja toisaalta päästölupia on vähennettävä 2,2 prosentilla vuosittain tämänhetkisen 1,74 prosentin sijaan. Meidän täytyy varmistaa, että nämä vapaat päästöluvat hyödyttävät niitä, jotka niitä eniten tarvitsevat. Tiedän, että jotkut voivat yrittää tällaista rusinan, rusinen pullasta poimimista, en katso, että se on asianmukaista. Minun mielestäni EU-johtajien saavuttama yhteisymmärrys on hyvin arka, herkkäluontoinen. Meidän täytyy pitää tämä konsensus yllä. Ja tässä hengessä, ja koska meillä on vähän päästölupia, ehdottaisin, että vapaan allokoinnin säännöt olisivat kohdennetumpia. Ja tätä varten tarvitaan ensinnäkin parempaa teknologisen vertailuarvojen päivitystä. Meidän vapaa-allokointijärjestelmämme tulee olla sellainen, että se heijastelee teknologista kehitystä ja, ja palkitsee tehokkaampia yrityksiä ja kannustaa investointiin, joka johtaa tehokkuuteen. Toiseksi meidän täytyy varmistaa, että todelliset tuotantotasot linjataan meidän teollisuudessamme. Ja lopuksi meidän täytyy myöskin kohdentaa paremmin ne sektorit, joilla on kansainvälistä kilpailukykyä. Mutta meidän täytyy myöskin saada järjestelmässä dynaamisempia. tämän takia ehdotan näiden benchmarkien päivittämistä ja tuotantotasojen päivittämistä aika ajoin. Ja sen takia ehdotan 400 miljoonan lisää varoja uusien tulokkaiden reservirahastoon. Näiden elementtien ansiosta 50 energiaintensiivistä sektoria, jotka tulevat olemaan tuossa hiilivuotolistalla, äh, tulevat hyötymään eri sektorit läpäisevistä korjauskertomien pienentymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä kolme, mm, jos näitä kolme elementtiä ei olisi mukana, niin päästölupia ja näitä vapaita allokointeja olisi pitänyt vähentää 35 prosentilla 2030 vuoteen mennessä. Sitten haluaisin puhua myöskin matalahiilisistä innovaatioista ja energiasektorin modernisoinnista, jolla on tärkeä rooli niin ikään. Me pyrimme lisäämään rahoitusta energiasektorille. Ensinnäkin luomme innovaatiorahaston, jolla tuemme innovatiivisia matalahiilisiä teknologiaa neljän miljoonan varat tullaan varaamaan tähän rahastoon. Ja 50 miljoonaa, jota tämä parlamentti pyysi tähän tarkoitukseen, lisätään siihen, joten kokonaissumma on silloin 450 miljoonaa. Toiseksi me myöskin tarjoamme kymmenelle matalan tulotason jäsenvaltiolle apua modernisointirahaston kautta, jotta energiajärjestelmät saataisiin modernisointua. Ja sitten viimeiseksi vielä Euroopan parlamentti on pyytänyt meitä lisää avoimuutta ja silloin kun puhutaan epäsuorien kulujen kompensoinnista ja tähän olemme myöskin ehdotuksellamme pyrkineet. Tämänpäiväinen ehdotus myötä vaikuttaa Euroopan sähkömarkkinoiden parempaan toimintaan ja samanaikaisesti se pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Ja samat periaatteet koskevat myöskin energiamerkintäehdotuksen päivitystä on tarkoitus tarjota helposti ymmärrettävää tietoa siitä, kuinka energiatehokkaat tuotteet toimivat. Ja tämä on tärkeää siksi, että yli 85 prosenttia eh, ihmisistä tarkastaa energiamerkinnät ennen ostopäätöstä. Ja tällä tavalla kuluttajat säästävät 465 euroa vuodessa ja tällä tavalla luodaan 55 miljardia euroa lisätuloja bisneksille ja säästetään energiaa enemmän kuin koko Baltian maat käyttävät energiaa vuositasolla ja tällä tavalla pystymme säästämään merkittävästi. Ja tämä osoittaa, että merkinnät toimivat, mutta kuitenkin näistä merkinnöistä on tullut oman menestyksensä uhri. Vuonna 2010 merkintöihin lisättiin erilaisia luokitteluja jotta pysyttäisiin ottamaan huomioon energiatehokkaiden teknologian kehitys. Mutta nyt, kun meillä aikaisemmin oli A, D, a d luokitus, niin se vaihteluväri ei enää riitä. Tänä päivänä, kun kuluttaja ostaa A-plus-luokitetun tiskiaineen, ajatellen, että se on kaikkein tehokkain, niin se itse asiassa olikin se, onkin se kaikkein vähiten tehokas. Eli plussista onkin tullut miinusta kuluttajille. Ja niinpä aiotaankin palata nyt A-sta G-luokitteluun ja äh, aiotaan lasketa, laskea luo, tuotteen luokitusta systemaattisesti, jotta voitaisiin tukea uusia teknologioita, niin ensinnäkin toimitaan siten, että tämänhetkiset tuotteet eivät pääse näihin ylimpiin luokituksiin. Toiseksi, kun tietty tuote on luokiteltu uudelleen, vanha, äh, va, vanha äh, merkintä poistuu käytöstä vähitellen ja kolmanneksi otetaan käyttöön myös sähköiset merkinnät silloin, kun sääntöä ei noudateta, niin se maksaa yleensä 10 prosenttia mahdollisesta energiasäästöistä, koska markkina, kansalliset markkinavalvojat eivät pääse käsiksi tarvitsemissa tietoihin. Ja tätä varten haluamme myöskin perustaa digitaalisia tuotetietokantoja, jotta pystyttäisiin varmistamaan markkinavalvonta viranomaisen toimesta. Tiedon tarjoaminen ilman valinnan mahdollista on kuitenkin merkityksetöntä. Tänä päivänä kuluttajat tai markkinat pitäisi olla kuluttajajohtoisia, eikä niin, että, mark- että kuluttajat ovat markkinajohtoisia. Jotta saataisiin tämä aikaiseksi, siitä täytyy maksaa tietty hinta. On vähennettävä kallista tuontia, on parannettava energiaturvallisuutta, pienennettävä sähkölaskuja ja parannettava teollisuuden kilpailukykyä jotta jäisi, ja myöskin jotta ilmasto olisi kestävä tulevien sukupolvien kannalta. Odotan, että tulevat keskustelut ovat haastavia, mutta me pääsemme kyllä varmasti yhteisymmärrykseen kovasti työtä tekemällä ja pitämällä mielemme avoimina. Ja luotan tukeenne myöskin tulevina kuukausina. Ja haluan tässä mielelläni kuulla nyt ajatuksenne aiheesta. Kiitokset komission jäsenelle tästä kattavasta esityksestä. Kolme ehdotusta kesäpaketissa erittäin tärkeitä asioita, varsinkin tämän valiokunnan näkökulmasta. Nämä ovat juuri niitä asioita, jotka meidän vastuualueitamme koskettavat, teollisuus ja pk-yritykset ja niin edelleen. Ja nyt Christian Iskanis EPP-ryhmästä aloittaa poliittisten ryhmien puheenvuorokierroksen. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos komission jäsen Kanjete tässä oli meille aika paljon uutta asiaa sulateltavaksi. On oikein hyvä, että me voimme nyt tavata täällä tänään ja yhden asian nostaisin tästä esille merkinnöistäkin. Minulla olisi paljon sanottavaa, mutta en varmaan tähän nyt pureudu, vaan tähän hallintotapaan. Tässä puhutaan energiamarkkinoiden suunnittelusta tai designista. Yksi hankaluus rajat ylittävässä kaupassa on tietysti nämä fyysiset esteet. Siirtolinjoja ei kerta kaikkiaan ole tarpeeksi, eikä tätä kapasiteettia ole jäsenmaissa tarpeeksi. Joissakin paikoissa on ja joissakin ei. Vaikka tilanne olisi ihan ok, niin usein on vaikea päästä käsiksi tuohon kapasiteettiin. Siirtojärjestelmän operaattori ei välttämättä tarjoa pääsyä silloin, kun sitä tarvittaisiin keskipäivällä, vaan pikemminkin keskiyöllä. Ja tässä kysymys kuuluu, että miten voisitte vahvistaa ESOa eli tätä energiasäätelijöiden, aseriasta energiasäätelijöiden yhteisöä. Siis toisin sanoen, haluatteko, että tässä siirryttäisiin tukkukaupasta kohti vähittäiskauppaa? Ja miten tämä sitten suhteutuisi kansallisiin sääntelyviranomaisiin? On tärkeää, että sääntelyn tasoa vahvistetaan ehkä Euroopan tasolla ja tällä tavoin voitaisiin päästä irti näistä rajat ylittävistä ongelmista ja rajoihin liittyvistä ongelmista, jotka pysyvät vaikka kapasiteettia olisi. Kiitos. Niin, kaksi minuuttia per puhuja. SJD-ryhmän puolesta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, hyvä komission jäsen, minä haluaisin kysyä nyt juuri tästä paketista seuraavaa. Oletteko te nyt miettinyt tarkasti sitä, miten tämä vaikuttaa kuluttajien energialaskun hinnan nousuun ja yritysten hinnan nousuun? Tämä näyttäisi kasvattavan laskua. Ja sitten mietin myös vaikutusten arviointia. Onko tällaista vaikutusten arviointia laadittu kasvuohjelmasta? Sitä minä kovasti kaipaisimme ja jos komissio sellaisen on saanut aikaiseksi, niin olisi kiva myös meidänkin nähdä se. Monet kollegat tässä salissa haluavat tarkat tiedot vaikutuksista, minkälaiset vaikutukset ovat kansalaisille ja jäsenvaltioille, ja jos joku komissiossa kuvittelee, että tällainen paketti jää keskusteltavaksi ainoastaan komission seinien sisällä, niin voitte välittää selvät sanat siitä, että näin ei kylläkään käy, koska teollisuus joutuu maksamaan kustannukset ja kuluttajat myöskin, ja täytyy meidän saada tehdä selvä tietoihin perustuva lopullinen järkevä päätös. Tarvitsemme enemmän kättä pidempää tietoa tästä asiasta. Ja sitten vielä kiinnittäisin huomiota siihen etikettien A plus ja A plus plus plus ja niin poispäin, kun me ostamme jonkun jääkaapin tai jonkun muun laitteen ja siihen merkitään kaikenlaisia uusia merkintöjä. Kuka maksaa tällaisen uuden etiketöinnin ja uudet merkinnät? Tämä kiinnostaisi minua hyvin kovasti miten sitten haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia suojataan turhilta kustannuksilta, koska meillähän on olemassa valtavasti köyhiä kuluttajia monissa maissa ja voidaanko näin vain siirtyä tällaiseen uuteen järjestelmään. Ja vielä kiinnittäisin huomiota siihen, että meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että me olemme käyneet hyvin vähän tästä paketista ja voimmeko me todellakin nyt keskusteluimme pohjaksi saada myös tuon vaikutusten arvioinnin, jota jo kuulutin. Kiitos. Kiitos ja Mari Grubaski ECR-ryhmästä. Kiitos herra puheenjohtaja. Uudet ratkaisuehdotukset, joita komission jäsen tuossa juuri luetteli, vaativat aika paljon aikaa, jotta ehdimme niihin tutustua. Jos katsotaan vaikkapa tätä merkintäehdotusta ja sitä, miten pyritään nyt vähentämään energian kulutusta, nämä olivat tiettyjä ratkaisuja, mutta jotkut muut ehdotukset saattavatkin olla askel ihan väärään suuntaan, jos vaikkapa vähennetään päästöjä Esimerkiksi energiaintensiivinen teollisuus voi tästä kärsiä, puhutaanpa vaikka kemian teollisuudesta. Ja tällä saattaa olla suora vaikutus työmarkkinoihin ja työllisyyteen. Jos pyrimme pitämään kiinni työllisyydestä Euroopassa, niin täytyy kaikin tavoin yrittää taata energiaintensiiviselle teollisuudelle hyvät toimintaedellytykset ja tehdä siitä kilpailukykyisempi. En tiedä, onko näiden ehdotusten joukossa mitään keinoa, joilla tätä voitaisiin parantaa. Tärkeää olisi, että energiaintensiivinen teollisuus voi pysyä Euroopassa, muuten se kyllä äänestää jaloillaan, mikäli olosuhteet eivät ole suotuisat. Ja tämä tietysti vaikuttaa erityisesti raskaaseen teollisuuteen ja tässä kiinnitän huomiota näihin hiilivuotoehdotuksiin. Tässä on paljon ihan kiinnostavia ehdotuksia, mutta tarvitsemme lisäaikaa niihin tutustumiseksi. Ja sitten toinen asia, jonka nostitte esille, hyvä komission jäsen, liittyy tähän energiahuoltovarmuuteen ja sen takaamiseen. Me keskustelimmekin tästä jo valiokunnassa. Gazprom on tehnyt sopimuksia joidenkin Euroopan yritysten kanssa tämän Nord Stream-käytävän ympärillä. Ja tämä voisi lisätä kaasun tarjontaa kaksinkerta, kaksinkertaisesti ja Gazprom voisi toimittaa siis kaksi kertaa enemmän kaasua Eurooppaan kuin aikaisemmin. Ja haluaisin tietää, mitä mieltä komission jäsenenä olet tästä ja miten, miten suhtaudutte tähän mielestäni aika vaaralliseenkin sopimukseen. Meillä on muitakin yrityksiä, itävaltalainen yritys E.ON, jotka ovat osa tätä äh, Gazprom-sopimusta. Miten tähän suhtaudutte? Sitten Fredrik äh, Aldesta, olkaa hyvä. Thank you, Commissioner, for, for your... Kiitos ähm, tästä alustuksesta. Niin, tässä valiokunnassa meillä on äh, kyllä paljon vakavia asioita keskusteltavana. Edellisellä kerralla epäonnistuimme tyystin, eikä se ole teollisuuden kannalta alkuukaan hyvää eh, tässä eh, maan osassa. Jos me haluamme tästä valiokunnasta selvät, eh, selvät julkilausumat ja jos esimerkiksi artikla 52 proseduuria noudattaa, niin meidän todellakin täytyy kantaa vastuumme ja todellakin saada jotain aikaiseksi. No tässä esityksessänne on kyllä kunnianhimoisia ehdotuksia. Kuluttajan lähestymistapa on juuri todellakin merkittävä se todellakin tuo hyvän muutoksen tähän. Se on hyvä askel eteenpäin. Olen myös innovointirahaston puolella ja Euroopan teollisuuden kannalta on juuri syytä katsoa uudelleen tuota benchmarking-järjestelmää ja luettelointia. Ja minä kiinnittäisin huomiota Itä-Euroopan tukiin. Se nimittäin pirstaloi taas eurooppalaisia markkinoita, me olemme puhuneet energiaunionista ja niin poispäin. Ja nyt yhtäkkiä me olemme antamassa halvempia energiahintoja osalle unionivaltioissa ja sitten taas tarjoamassa korkeampia toisille valtioille. Puolakin esimerkiksi saa paljon halvemmalla tätä energiaa e-, e-, emme välttämättä siksi, että siellä todellakin sähkömarkkinat toimisivat oikealla tavalla. Ja tämä sitten tietysti vaikuttaa koko pohjoiseen alueeseen. Ja sitten tuosta kunnianhimon tasosta se olisi voinut tietysti olla kor. Minä olen vähän huolestunut siitä, miten jäsenvaltioissa käytetään ö, huutokaupasta saatuja tuloja päästäänkö todellakin nyt hiilivapaalle reitille. Minun maassani Ruotsissa nämä lisää, lisää um, tuet myytiin ja siitä saatiin sitten maksettua hallituksen velkoja. Ja sitten vielä puuttuisin tähän näihin korvauksiin sähkömarkkinoilla ja meidän täytyy taata se, että nämä kompensaatiot jaetaan samalla tavalla jokaisessa jäsenvaltiossa. Joissain valtioissa tämä on 100 prosentin tasolla, joissain taas ei alkuunkaan, ja se taas puolestaan pirstaloi sisämarkkinoita. Kiitos. Uh, thank you, Commissioner. Uh, Kiitos komission jäsen. Niin, merkintää täytyy muuttaa nykyjärjestelmä on harhaanjohtava. Tätä täytyy muuttaa Asta g on hyvä äh, haarukka ja tässä pitää sitä myös valvoa. Sitten tämä paketti markkinoiden designista, se on oikein hyvin laadittu. Tässä tarkoituksena on antaa vastuuta kuluttajalle. Uusia, uusilla teknologioilla kuluttajalle voidaankin antaa vahvempi rooli ja markkinadesign paperinne on oikein hyvä. Tämä osoittaa, että markkinat ovat valmiita uusiutuville, tuuli ja aurinko, sitten lisää valtaa Aserille ja, ja Entsolle ja sitten äh, pitää etsiä keinoja saavuttaa säästöjä. Ja sitten ensimmäistä kertaa komissio on nyt tunnustanut, että ongelmamme on ylikapasiteetti, eikä suinkaan kapasiteetin puute. Sivulla 13 teette oikein hyvin analyysiä siitä, kuinka kärsimme pikemminkin ylikapasiteetista. Ja tästä markkinadesign-osuudesta puuttuu yksi asia, ja se on se, että jos minä laitan antennin katolle, niin minulla täytyy olla, olla järjestelmä sille, miten hoidan sen elinkaaren loppuun asti. Jos sitten halutaan perustaa tuuli voimalla, niin silloin pitää laittaa satoja tuhansia euroja suljetulle pankkitilille, jotta varmistetaan se, että, että myös nämä laitteet sitten puretaan. Eli tämä on ongelma uusiutuvien suhteen, nämä valtavat vastuut ja velvoitteet. Ydinvoimalalla tällaista ei ole 500 miljardia euroa nyt puuttuu, koska ydinvoimaloiden vetäjillä ei ole tarpeeksi rahaa tähän purkamiseen ja muuhun tarvittavaan. Komissio ei ole tähän osoittanut varoja ja Fukushiman jälkeen komissio kuitenkin sanoi, että Euroopassa ei lähdetä tällaiselle takon tielle. We have... Ja meillä ei ole mitään, uut, mitään varmistusta tälle ydinvoimalla asialle. Ja mitä, mitä sitten markkinoilla tähän suhtaudutaan? Komissio ei ollenkaan ota huomioon tätä ydinvoimalla asiaa. Sitten päästökauppajärjestelmä. Puoli minuuttia vielä, olkaa hyvä. Tässä on annettu lahja Puolalle ja Tsekille ja, ja muille jotta tietyille yrityksille näitä päästökauppaoikeuksia ja ilmaiseksi. Ja Puolassa on korkeammat sähkön hinnat kuin Saksassa tai Skandinaaviassa, <clears throat> joten, joten teollisuusvuotoa on ei Yhdysvaltoihin, vaan Saksaan ja Skandinaviaan, koska näissä maissa on alhaisemmat sähkön hinnat kuin Puolassa ja ne ovat myös yhteen liittyneitä. Joten katsokaapa tätä kokonaisuutta ja todellisuutta tämän, tämän 30 miljardin lahjan taustalla. Kiitos ja seuraavana Guen edustaja. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Euroopan energiamarkkinoiden pitää tosiaan olla huomiomme keskiössä kokonaisuudessaan ja erityisesti täytyy kiinnittää huomiota kuluttajaan. Meidän täytyy taata se, että sähköä tarjotaan järkevästi kautta Euroopan. Täytyy myös lopettaa tiettyjen alueiden syrjiminen suurten energiaverkkojen luomisessa. Täytyy taata se, että kaikki maat ovat liittyneet toinen toisiinsa ja voimme tuon 10 prosentin tavoitteen saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Meidän täytyy myös torjua energiaköyhyyttä ja pyrkiä laskemaan energian hintaa erityisesti haavoittuvimpien massa asemassa olevien kuluttajien ryhmässä, samoin kuin PK-yritysten kannalta. Ja Kyproksella me puhumme tästä energian, uusiutuvien energiavarojen paremmasta käytöstä. Monet kodit ja, ja taloudet, kotitaloudet ovat voineet saada halvemmalla energiaa uuden ohjelman kautta ja onko tämän tyyppistä ajateltu myös laajemmin ottaa käyttöön kotitalouksien ahdinkoa helpottamaan? Onko otettu huomioon myös se, että on olemassa jäsenvaltioita, jotka sijaitsevat maantieteellisesti syrjässä, eivätkä voi hyötyä tällaisista suurista verkoista, ja tämähän koskee tietysti eritoten Kyprosta. Voitaisiin esimerkiksi taas uudelleen miettiä sitä, miten voitaisiin linkittää Kreikka, Kypros ja Israel esimerkiksi energiaan politiikassa toisiinsa yhteen. Voitaisiin myös hyötyä uusiutuvista energiavaroista ja helpottaa Kyproksen syrjäisten aseman aiheuttamia ongelmia, jos komissio hyväksyy tämän uuden ohjelman. Sitten ENF-ryhmän puolesta Rova Kappel. Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos komission jäsen Kanietelle tämän kesäpaketin esittelystä. Ja minä iloitsin kovasti siitä, että nyt kuluttajanäkökulma on otettu tässä hyvin huomioon, että tuodaan tällainen uusi diili kuluttajille ja myös energiamerkinnät parantuvat. Tämä on hyvä. Ja kuluttajien ja uusien teknologioiden lisäksi ähm, puhutaan digitalisoinnista, uusista mittareista, hyvä näin. Ja haluaisin tietää, miten otatte huomioon joissakin jäsenmaissa jo kerätyt hyvät kokemukset näistä älymittareista. Ja sitten sähkömarkkinoiden design. Tämä on hyvä osio, koska tässä on paljon asioita, joita voitaisiin uudistaa. Erilaiset kannustinjärjestelmät, erilaiset menettelytavat, erilaiset makrotaloudelliset ohjaustavat, mitä tulee energiayhdistelmiin ja spotmarkkinoiden toimivuus eri osissa Eurooppaa. On hyvä, että tähän pureudutaan. Ja sitten kapasiteetista puhutte ainoastaan silloin, että siihen pitäisi puuttua, kun pullonkauloja ilmenee, ja haluaisin tietää, miten tämän sitten varmistatte. Sitten toinen asia, sanoitte, että aseria pitäisi vahvistaa. Aser vastaa myös rajat ylittävistä energiavirroista. No Itävallassa tämä on johtanut siihen, että Saksa-Itävalta akselin energiahinnat ovat olleet aina yhdessä muodostettuja. Ja mitä mieltä olette? Mitä, mitä olette tästä hyvästä Saksa-Itävalta-akselista hinnanmuodostuksen suhteen? Minkä takia se pitäisi nyt purkaa? Ja jos lähdette liikkeelle sellaisesta tilanteesta, etteikö yhteistä hinnanmuodostusta olisi, mutta sellaistahan on, ja se on kuitenkin osoittautunut aika hyväksi. Minkä takia tämä tällainen hyväksi käytänteeksi osoittanut tapa halutaan nyt purkaa? Ja sitten puhuitte tuosta päästökauppajärjestelmästä. Tästä puhuttiin viime viikolla Strasbourgissa, kun me päätimme tuosta markkinavakausmekanismista. Tämä ei ole täydellinen ilman asetusta hiilivuodosta ja tämä 2,2 prosenttia laskutavoite vapaita päästölupia, ilmaisia päästölupia jakamalla, niin miten tämän tätä taustaa vasten aiotte saavuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä? Kiitos. Ja sitten muita puhujia poliittisista ryhmistä ei ole, niinpä pyytäisin komission jäsentä antamaan vastauksia ja näkemyksiä käytyyn keskusteluun. Eh, eh, eh, Aivan lyhyesti alkajaiseksi kaikille, että kun valmistelimme päästökauppajärjestelmäehdotusta niin teimme päätöksen, että seuraamme läheisesti Euroopan neuvoston, Euroopan neuvoston lokakuun päätelmiä, koska se oli hyvin monimutkainen, mutta tasapainoinen paketti. Ja jotta kaikki hyväksyivät korkeat päästöalennustavoitteet, niin siinä vaadittiin työtä. Eli tämä oli tasapainoinen sopimus, ei yhden maan läpiviemä. Ja komissio haluaa pysyä, pitää, pitäytyä tässä paketissa ja tehdä sellaisen ehdotuksen, joka olisi mahdollisimman hyvin laadittu tähän ehdotukseen perustuen. Eli tässä paketissa, joka on pääelementti, oli ihan selkeä indikaatio siitä, että päästöoikeuksien jako huutokauppaamisen ja ilmaisten teollisuuden päästöoikeuksien välillä pitäisi pysyä entisellään se jakoperuste, jotta 7 prosenttia huutokaupattavaksi ja sitten loput teollisuudelle. Ja sitten toinen pointti oli se, että jotta päästäisiin 43 prosentin vähennykseen päästökaupan puitteissa, koska itse asiassa päästökaupan osuushan on 43 siis, niin päästöoikeuksia pitäisi vähentää vuosittain 2,2 prosenttia. Päästöoikeuksien määrää siis. Minulla ei ole näitä lukuja nytten mukana vai onko 500 miljoonaa, 49 miljoonaa vuodessa vähennetään näitä 49 miljoonalla vähennetään vuositasolla näitä vähennyksiä ja sitten 556 miljoonaa 2012-2015 vuonna. Eli meillä on päästöjen alennustavoite ja sitten 500 miljoonaa vähemmän päästöoikeuksia. Ja meidän täytyy sitten myöskin tämä hiilivuoto-ongelma ratkaista, joten meidän täytyy tehdä tasapainon ehdotus. Ja voinpa kertoa teille, että se on äärimmäisen vaikeaa, koska näillä luvuilla meidän, me, meidän pitäisi pitää liiketoiminta normaalisti käynnissä ja jokainen teollisuuden ala joutuu vähentämään 35 prosentin, prosentin alakohtaisella korjauskertoimella päästöjään. Ja me yritimme laatia sellaisen ohjelman, joka vaikuttaisi kaikkein kohdennetummin niihin kaikkein kaikkein alttiimpiin toimijoihin hiilivuototoimialoihin. Eli tämä on kovin monimutkainen prosessi ollut. Ja tarjoan nyt tälle valiokunnalle täyden yhteistyöni omasta puolestani ja koko kabinettini ja virkamiesteni puolesta tarjoamme kaiken mahdollisen tiedon teille, vaikutusarvioinnin tälle valiokunnalle. Mitään piiloteltavaa tässä meillä ei ole, niin että ymmärtäisitte tämän ponnistuksen vaikeuden, koska yksi osa palapeliä, tai tässä on monta osaa tässä palapelissä. Haluan pitää ihan täyden esityksen aiheesta tässä valiokunnassa aikanaan ja valiokunnan ehdotuksille komissio on aina avoin ja voin vakuuttaa, että tässä on ollut mennyt meillä paljon, paljon aikaa, jotta olemme saaneet aikaiseksi sellaisen ehdotuksen, joka täyttäisi Euroopan neuvoston laatimat puitteet. Ja sen tuloksena tämä ehdotus on laaditus. Mutta tuohon puitteistoon me pitäydymme ja siinä on tarjottu saatu aikaiseksi hyvin, hyvin herkkäluontoinen sopimus ihan viime hetkellä. Eli sepä siitä. Ja vastaan sitten kysymyksiin. Ensinnäkin Kristianiksille toteaisin, että tietenkin meillä on ongelma yhteistyön kanssa nimenomaan siirtoverkkohaltijoiden kanssa. Mutta meidän täytyy eh, vahvistaa alueellista yhteistyötä, koska muuten minkäänlaista todellista eurooppalaista verkkoa ei saada aikaiseksi. On olemassa kaikenlaisia lukuisiakin ö, eh, siirtoverkkohaltijoiden muodostamia alueellisen yhteistyön aloitteita, ja komitologiassa jär, äänestetään myöhemmin tänä vuonna tästä ö, eh, alueellisen yhteistyön toiminnasta ja pyrimme sen formalisoimaan niin että saataisiin alueellista yhteistyötä aikaiseksi koko mantereelle. Tämä on tärkeä ongelma ja tärkeä vaihe, jotta saataisiin koordinoitua ja integroitua järjestelmätoimittajien toimintaa. Jos emme tätä työ, niin jos emme tätä saa aikaiseksi, niin uusiutuvia energialähteitä ei saada järjestelmään integroitua. Ja tiedonanto tästä aloitteesta on luvassa markkinasuunnittelun suhteen. Mietimme, kuinka näitä aloitteita voitaisiin edistää, joten Asia, äh, ensi vuonna on luvassa tästä aihealueesta lainsäädäntöehdotus. Sitten meillä on tietenkin ongelma, joka koskee aseria on saatava aikaiseksi. Integroidut toimivat sisämarkkinat e- energia-alalla ja aserilla on siinä keskeinen rooli. Se seuraa ja valvoo markkinatoimintaa markkinoilla, väärinkäytöksiä ja tällaisia tapahtumia. ja seuraa, seurailee hyvin tarkasti tätä monimutkaista väärinkäytösjärjestelmää ja väärinkäytöstapauksia. Sen takia olemme ehdottaneet, että lisäämme Aserin henkilöstömäärään vuonna 2016 budjetissa. Siihen on varattu varoja. Tietysti yhteispäätöksellä näistä asioista päätetään Aserin resursseja on tarkoitus siis lisätä, jotta se pystyisi tehtävänsä asianmukaisesti hoitamaan. Ja odotamme parlamentin ajatuksia tästäkin asiasta. Ja sitten edustaja Mikalle toteamme, että me tulemme tarjoamaan näistä ehdotuksista vaikutusarvioinnit aikanaan. Vaikutusarvioinnit otetaan komissiossa hyvin vakavasti. Ja päästökauppajärjestelmän suhteen vaikutusarvioilla oli ongelmia, piti selostaa asioita valtavasti etukäteen. Yhteiskulutus on tärkeää ja meidän täytyy tietää, kuinka integroida mukaan oma tuotantoinen energia, kuluttajien itse tuottama energia. Ja sen valtioilla on erilaiset käytännöt. Jotkut kieltävät kokonaan oma tuotannon tai eivät ota mukaan oma tuotanteista energiaa valtakunnalliseen verkkoon ja toiset taas sitten kyllä eri ehdoin. Grovalskille toteaisin, että kemian teollisuuden suhteen on ongelmia myös Kemian teollisuus on noiden 50 sektorin joukossa, joilla on sataprosenttiset ilmaiset päästöoikeudet. Ja näiden sektoreiden osalta me yhdistämme eh, energiaintensiteetin ja kaupan intensiteetin ja muodostamme siitä kaavan. Ja Kenia on todellakin siellä mukana. Ja sitten Nord Streamista vielä sanoisin, että komissiolla on selkeä eh, kanta. Kaasun toimituksen varmuuden kannalta tärkeää on pitää yllä eteläinen käytävä Azerbaidsanin kanssa, Venäjän kanssa ja sen kautta päästään Afganistaniinkin myös. Ja eilen on siitä saatu sopimus aikaiseksi niin, että tulevaisuudessa meillä on mahdollisesti yhteydet ja verkko pystyssä ja sitten tilanne onkin erilainen. Mutta Nord Stream on eri asia. Se on yksityisen sektorin hanke ja siitä on sopimus saatu aikaiseksi ja se, siellä on lisätarjontaa tai lisää tuo, energiaa tarjolla. Ja jos Nord Stream halutaan rakentaa, niin sitähän me emme voi estää, mutta sen on noudatettava asianmukaisia säädöksiä, julkista hankintaa koskevia säädöksiä ja monia muita Euroopan tason säädöksiä. Ja energiatoimittajien monimuotoistaminen on tärkeä kysymys, myös eteläinen käytävä on tärkeä. Ja TNT-verkkojen kehittäminen niin ikään esimerkiksi Kroatiassa yhteistyössä sekin kanssa ollaan kehittämässä Kaakkois-Euroopan ratkaisuja. Meillä on oma strategia, Gazprom on sitten strategian, anteeksi Venäjän kanssa yhteistyössä, mutta me joka tapauksessa pidämme kiinni omasta strategiasta ja sitten aikanaan laadimme myöskin kaasustrategian. Edelleen toteaisin, että hän puhui modernisointirahastosta niin kuin se oli ja siitä, että loisiko se markkinavääristymiä. No, 2 prosenttia 57 prosentin päästöoikeuksista on siinä kysymyksessä. Ja 310 miljo- miljoonaa on siinä päästöoikeuksina, se on noin 7 miljardia euroa. Ja varmistamme, että se käyte- ne käytetään niiden periaatteen mukaisesti, jotka ovat päästökauppajärjestelmäasetuksen taustalla. Modernisointirahasto perustettiin tietenkin myös lokakuun päätelmien perusteella ja perustalta, ja meidän täytyy noudattaa niitä. Edustaja Turmesille totean, että hän keskittyi näihin päästöaspektiin ja vastuihin ja komission ongelmiin yleisesti ottaen, mutta keskittyen erityisesti ydinvoimaan – Totean, että palaamme pian asiaan. joka koskee ydinalaan kohdistuvia sijoituksia. Ja tästä kerromme sitten vielä komission puolelta tulevaisuuden näkymiä. Ja sitten Turmes sanoi myös, että meillä on ylikapasiteettiongelma, no on selvää, että ongelma syntyy silloin, kun kun sähkön energiantuotantokapasiteetti asetetaan tietylle tasolle. Jos se on tietyllä, jos se on vain kansallisella tasolla se arviointi, niin silloin se onnistuu. Mutta silloin kun on alueellisen tason yhteenliityntöjä, niin peli onkin ihan eri. Eli kapasiteet, sit vaikuttaa, ovat tietyn tasoisia ja sieltä selviääkin monenlaisia asioita. Ja sitten kun halutaan integroida uusiutuvat energialähteet mukaan, niin se aiheuttaa myös omia mu- muutoksia laskelmiin. Tällä konsultoinnilla kuulemisella on tarkoitus selvittää monin kohdennetuin kysymyksin sidosryhmien ajatuksia ja tarpeita asiasta. Mutta tällä hetkellä totta on, että meillä on ylikapasiteettia sen takia, että uusiutuvien energianlähteiden integrointi energiasektorille on, on merkittävässä roolissa. Ne edustavat jo 50 prosenttia sähkön kulutuksesta. Meillä on monenlaisia eri osatekijöitä tässä. Meillä on hiilen hiilituotanto, hiilivoimalaitoksia, sitten on ydinvoimaa ja on monenlaista muuta voimalähdettä, mutta 50 prosenttia energiasta, sähköenergiasta tullaan ää, tuottamaan uusiutuvien energialähteiden perusteella. Ja, t- ja tietysti täytyy myöskin taata jonkinlainen varajärjestelmä alueellisella tajolla, tasolla silloin, kun on kapasiteetin tarvetta sillä. Ja silloin on tärkeää tietää, että komissio on käynnistänyt käynnistämässä 11 jäsenvaltion keskuudessa kapasiteettikyselyn. Ja tuossa tuon kyselyn perusteella sitten kapasiteettimaksut vasta määritetään. Mietitään, että tuleeko siitä alueellinen vai Euroopan laajuinen templaatti, se nähdään sitten aikana. Sitten vielä vapaat päästöoikeudet, 30 miljoonaa annetaan lahjana, niinkö? No se on peräisin Euroopan neuvostossa saavutetusta sovusta. Artikla 10b vai 10 c se nyt oli, asetettiin poikkeusmahdollisuuksia ja siinä puhutaan modernisointirahastosta myös. Eli kaikki perustuu aikaisemmin tehtyihin poliittisiin päätöksiin. Tarkistuksiahan voidaan tehdä, mutta komissio tietysti toimii niin kuin neuvosto on sitä ohjeistanut jos tarkistuksia tulee täältä parlamentista, niin tietysti komissio ottaa niihin kantaa, mutta me olemme noudattaneet ihan, kuten alusta asti totesin, niitä suuria poliittisia linjauksia, mitä neuvostossa on tehty. Koska sillä saatiin aikaiseksi tämä hyvin, hyvin herkkäluontoinen, arkaluontoinen kompromissi. Ja sieltä me, sen pohjalta me lähdimme liikkeelle. Eli me lähdimme liikkeelle varovaisesti. No sitten edustaja Silikytis puhui energiaköyhyydestä. Se on tietenkin suuri huolenaihe. 11 prosenttia kansalaisista Euroopan unionissa kärsii vakavista kotitalouden ongelmista energiaan liittyen. Sitä ei voida hyväksyä ja tätä asia, tämä asia täytyy saada järjestykseen. Komissio tulee sitä pohtimaan. Lontoon foorumilla esitettiin aloitteita tämän suuntaisesti, eli kuinka siihen voitaisiin puuttua, onko se sosiaalipolitiikan keinoin vai eh, paremman energiatehokkuuspolitiikan keinoin. Katsotaan, kuinka käy. Mutta joka tapauksessa tähänkin asiaan puututaan. Tämä on tärkeä iso ongelma. Sitten edustaja Kapelan puhui kapasiteettimekanismista ja mekanismeista – näistä älymittareista. Älymittareiden kehittäminen on tärkeä asia ilman muuta, jotta dynaaminen hintojen seuraaminen tapahtuu. Esimerkiksi on mahdollista esimerkiksi Pohjoismaissa älymittareilla on saatu aikaiseksi yli 30 prosentin sähkölaskujen pieneneminen. Ja tämä on sellainen asia, jota, jonka kaltaista kehitystä pyrimme edistämään myöskin laajemmin Euroopassa. Ja kapasiteettimekanismeihin liittyen voin todeta myös, että sähkön tuotannon riittävyyden arviointi pitäisi tapahtua alueellisella tasolla ennen kuin äh, kapasiteettimekanismit otetaan käyttöön. Varmaankin kävin nyt läpi kaikki kommentit ja kysymykset. Jos ei, niin vastaan niihin myöhemmin kirjallisesti. Okay, thank you very much. Uh, dear colleagues, we've got... Kiitos paljon. Meillä on kuusi tai seitsemän jäsentä puhuja listalla. Jokaiselle suotakoon yksi minuutti. Nyt ei enää lisää puhujia tälle listalle valitettavasti mahdu. No okei, jos jaatte sitten tämän 30 sekuntia ja 30 sekuntia. Niin ihan lyhyesti. Kollega Edward, niin yhdeksän kollegaa listalla ja yksi minuutti jokaiselle. Ja sitten komission jäsen vastaa näihin kysymyksiin ja koordinaattoreiden kokous alkaa sitten myöhemmin. Sopiiko tämä Edwardille? Ei. No niin, yksi minuutti per puhuja. Rowan Griffin. Kiitos herra puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Meidän täytyy tehdä yhdessä työtä, jotta energiaköyhyydestä päästään eroon ja, ja energia-ala paranee ja meidän ryhmämme tekee tästä paljon konkreettisia ehdotuksia, mutta yhden asian ottaisin esille. Markkinatutkimus tehtiin uk markkinaviranomaiset sen tekivät ja tämän, tämä osoitti, että miljoonia Miljoonat kuluttajat maksavat liikaa energiastaan ja tätä taustaa vasten odotan innolla komission ehdotusta uudeksi diiliksi kuluttajille. On hyvä, että kuluttajalle annetaan mahdollisuus vaihtaa sähkön tuottajaa ja, ja sitten pyritään myös tällaista tuottajakuluttajamallia äh, viemään eteenpäin. Tässä on myös ristiriitoja, koska energiaunioni ähm, edistää tällaista Euroopan laajuista energiaunionia, mutta minkäänlaista sääntelypuitteistoa ei ole tälle itse kulutukselle. Ja oliko tähän sitten jonkinlaista eurooppalaista puitteistoa tulossa tälle omaehtoiselle itsekulutukselle ja koska, jos tällainen on? Ja Rova Kallas seuraavaksi. And thank you. Kiitokset. Kiitos komission jäsenelle saapumisesta valiokuntamme, niin sähkömarkkinat nähdään tietenkin myös uusiutuvien energiavarojen mukaanottamisena markkinoille. Ja minä todellakin pidin tässä tiedonannossa siitä, että nyt tulevaisuuden energiamarkkinoita täytyy luoda. Siinä on monia elementtejä tietenkin, mutta yksi on juuri tuo yhteys tukukaupan ja vähittäiskaupan välillä ja loppukuluttajan näkökulma tässä yhteydessä. Ja mielestäni tässä yksi kysymys on tietysti myös avoimuus ja se mitä me olemme Virossa tehneet, niin meillä on tuo valtion järjestelmä, joka kerää tietoa tästä markkinoista ja näin kuluttajat voivat saada avoimesti tietää siitä, mitkä hinnat ovat. Ja näin myös voidaan tarjota parhaimmat paras energian hinta kuluttajille. Ja tämä on luonut kilpailua ja myös alentanut energian hintoja. Ja sitten tästä kapasiteettimekanismikysymyksestä. Jos toimitaan kansallisella tasolla, niin on, se on kyllä ristiriitaista energiaunionin kannalta. Jos me haluamme täysin yhteen linkittyneet markkinat, niin meidän täytyy toimia jäsenvaltioiden välillä toisella tavalla. Niin, ja vielä esittäisin kysymyksen, mikä on Euroopan lähestymistapa juuri tähän kapasiteettimekanismiin. Dear colleagues. Kiitos. Nyt Hyvät kollegat, syyskuussa me kutsumme komission jäsenen tällaiseen samanlaiseen keskusteluun se on välttämätöntä, se on nyt selvää, koska tässä ei ole tarpeeksi aikaa kattavaan keskusteluun. Ja komission jäsenillekin tämä sopii. Tosiaan siis syyskuussa palaamme asiaan. Näin on nyt pakko vaan rajoittaa näitä puheenvuoroja. No niin, viisi vai kuusi kollegaa vielä listalla. Pitäydytään yhdessä minuutissa, kollega Martel. Arvoisa, arvoisa puheenjohtaja, en, en minä ole syypää tähän viiveeseen. Älkää leikat, ottako minulta mikkiä pois. Ja tässä puhuttiin energiavarmuudesta pitkällä tähtäimellä ja olen tutkinut teollisuutta kahdeksaa Euroopan maata mukaan lukien Espanja. Ja teollisuus valittaa energian hinnasta ja myös ennustettavuuden vaikeudesta. On vaikea tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia, kun ei tiedetä mihin suuntaan energian hinnat nousevat. Mitä aiotte tehdä tälle? Ja sitten tämä päästökauppajärjestelmä, johon pakko nyt kyllä todeta, että ETS ei kerta kaikkiaan toimi. Tonni CO2 maksaa 6 euroa. Eihän tämä mitenkään kannusta teollisuutta investoimaan vähähiilisiin vaihtoehtoihin. Ja sitten Tiedän, että kollegan eivät tykkää sanasta protektionismista, mutta kyllä protektionismia välillä tarvitaan, koska tärkeää on että muistaa, että jos me, me tällaisia normeja luomme, niin silloin kärsii ennen kaikkea kuluttaja. Sitten kollega Peter, Kiitos herra puheenjohtaja. Yhdelle pienimmälle ryhmistä annettiin neljä minuuttia puheaikaa ja meidän täytyy nyt rajoittaa me se ei ole reilua. Mitä näihin kiintiöihin tulee, niin minäkin toki huomasin, että herra Kanjete puheluonnoksessaan äh, puhui 5-10 prosentista äh, kilpailukyvystä äh, ja tällaista hyvistä asioista. Kaikki muu tässä luonnoksessa oli sääntelyä ja sen sellaista. Tämä painotus ei ole oikea. Kyllä tämä ehdotus parempi on kuin se, mitä tar- sanoitte tänään on kokonaisuudessaan, eli tämän päivän puheesta sai vähän sääntelyllisen kuvan, se ei ehkä ole ihan oikea. Ja sitten tämä merkintäasia ja valvonta-asia, että tehtäisiin tällainen digitaalinen tietopankki markkinavalvontaan. Samalla pitäisi olla älymittareita, ja joilla mitataan esimerkiksi päästöjä. Nämä kyllä vähän pelottavat, koska joskus joudutaan tilanteeseen, että jos joku käyttää liikaa sähköä, poikkeuksellisissa oloissa, niin sitten yhtäkkiä sähkö katkaistaan. Ei tämä näin jäykkä tämä järjestelmä voi olla. Kiitos ja sitten Erra Kofot. Thank you, Chair, and thank you also for announcing we have had discussion in September. I think was... Kiitos paljon, että keskustelu on luvassa myöskin syyskuussa. Siitä on varmasti hyvää hyötyä. Puhun hyvin lyhyesti. Kiitän ensin hyvästä esityksestä. Niin, äh, kansille Antamani vastaus on tärkeä. Nimittäin, jos ymmärsin oikein, niin Aserin rooliahan te haluatte vahvistaa ja se on hyvä asia mielestäni. Mutta on olemassa kuitenkin tällaisia äh, keinotekoisia pullonkauloja monissa tilanteissa ja silloin, kun, silloin kysyisin, että haluatteko antaa aserille oikeuden ja tehtävän valvoa tällaisia pullonkauloja. Se olisi hyödyllistä mielestäni. Toiseksi haluaisin sanoa ehkä myös käsitteellisemmällä tasolla, että miten voisin ymmärtää sen, että edelleen tarjotta ilmaisia päästöoikeuksia ja samanaikaiseksi sano, samanaikaisesti sanoit, että haluamme olla uusiutuvien energianlähteiden käytön johtajia maailmanlaajuisesti. Tämä on mielestäni ristiriitaista. Ja sitten vielä uudessa energiamerkintädirektiivistä. Eikö ole aika hankalaa nyt ja sekaannuttavaa, että mitään A ja B ei ole nyt tarjolla kuluttajille? Direktiivi on kyllä hyvä asia, mutta jos nyt kuluttaja etsii energiatehokkainta tuotetta, niin sieltä ei löydykään A ja B, niin A ja B, joka antaisi tästä viitteitä. Ää, äh, mistä? Kiitos sitten herra Roil. Also im Gegensatz zu Claude Thomas bin ich nicht begeistert von en ole kovinkaan innostunut näistä ehdotuksista päinvastoin kuin edellinen puhuja. Ensiksi tämä merkintäjuttu. Me voimme antaa kuluttajalle tietoa laitteen energiakäytöstä ilman monimutkaisia sääntelyjuttuja. Me emme tarvitse kattavaa markkinavalvontajärjestelmää, vaan sitä, että korjataan vain epäkohdat, ei muuteta koko järjestelmää. Sen toiseksi päästökauppa-asia, niin tässä nyt pitäisi valiokunnan puheenjohtajan pitää huolta siitä, että tämä valiokunta on vastuussa tai on mukana näissä keskusteluissa, ettei anneta kaikkea valtaa Envi-valiokunnalle, koska ETS voi voi täysin romahduttaa teollisuuden ja ETSn kohdalla pitää pohtia, mitkä vaikutukset se, siihen tehtävillä muutoksilla on teollisuudelle. Jos ainoastaan kustannukset sysätään teollisuuden, teollisuuden harteille, niin se ei kerta kaikkiaan vetele. Ja tällaista keskustelua käydään ajan aikana, jolloin puhutaan jälleen teollistumisesta ja Kreikan ongelmista ja ylipäätään kilpailukykyongelmista. Tämä ei käy. Kiitos ja seuraavaksi kollega Marakal. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Me olemme nyt saaneet kuulla ajatuksianne ja myös äh, uusiutuvien energiavarojen äh, tulevaisuus on tässä ehdotuksessanne mukana. Ja me olemme myös äh, saaneet tuota kulutuspuolta käsitellä ja minä haluaisin nyt esittää teille kysymyksen. Tiedätte, tunnette varmasti Espanjan hallituksen linjan oikein hyvin. Uusia sääntöjä siellä ollaan nyt luomassa kulutusta varten ja myös jo olemassa oleviin verkkoihin laatimassa erilaisia muutoksia. Mitä mieltä olette tästä? Ja tässä on ajateltu myös takautuvia rangaistuksia itse asiassa. Tämä on aika ristiriitaista ja olisiko komission vaadittava Espanjan hallitukselta nyt muutoksia tähän politiikkaan? Thank you, colleague. Uh... Kiitos kollegat. Sitten Rova Del kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissaarille myös tästä esityksestä. Me katsomme, että on hyvä keskustella aiheesta syyskuussa, mutta kysyisin tässä kohtaa vielä, että tuetteko kollega Roilin linjaa, eli uudelleen teollistamista, joka koskee myös päästökauppajärjestelmää, mutta itse asiassa itse halusin puhua vähittäismarkkinoista ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeässä roolissa kuluttajakäyttäytyminen on markkinoiden tai energiamarkkinoiden kehittymisessä, oli kyse sitten sähköstä tai kaasusta. Mutta kuitenkin kaikki elementit ovat olemassa sitä varten, että, että kuluttaja voisi hallinnoida energian kulutustaan, mutta on sellainen elementti, jota ei itse asiassa ole. Se nimittäin yhteenliitettävyys meiltä puuttuu. Se on aivan keskeinen tekijä. Se liittyy myös standardeihin. Jos ei ole yhteen toimivuutta, yhteen liitäntää, niin silloin kuluttajalla ei ole vaihtoehtoja. Ja lisäksi vielä äh, tietojen hallinnan, hallinta on tärkeä kysymys ja myöskin sähköyhtiön vaihto täytyy olla mahdollista. Mutta tärkeää on, että jokaisen käyttäjän tietoja pitäisi pystyä kuluttajan itsensä hallitsemaan. Tämä on toinen tärkeä asia yhteenliitettävyyskysymyksen ohella. Mr. Commissioner Walt. Well, it's, uh, well. No niin, hyvä komission jäsen. Ehkä meidän pitää odottaa hetken, koska eihän sinulla ole ollut aikaa valmistautua vastaamaan. And I was uh, analyzing where, where, how to, to answer, but... Niin, tämä viimeinen kysymys oli hyvin täsmällinen. Koitan siihen löytää vastauksen. Niin, tässä kuultiin Griffiniltä kysymys energiaköyhyydestä. Energiaköyhyyden taso Euroopassa ovat korkeat, 11 prosenttia eurooppalaisista ei pysty lämmittämään kotiaan riittävästi ja tähän tilanteeseen on puututtava. Komissio tosiaan miettii, miten voitaisiin tietojen keruuta parantaa Euroopassa energiaköyhyydessä erityisesti ja sitten mietimme jonkinlaisia kriteereitä energiaköyhyydestä ja sitten haavoittuvassa asemassa olevista kuluttajista. Ja komissiossa tehdäänkin tehtiin jo työtä haavoituvien kuluttajien kysymyksistä yhdessä työryhmässä ja meillä on myös mandaatti parhaiden käytänteiden jakamiseksi maiden välillä haavoittuvista kuluttajista. Ja me haluamme tukea haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia ja tarjota heille erilaisia sosiaalipolitiikan välineitä. Ja mietimme myös erilaisia tukijärjestelmiä energiatehokkuuden takaamiseksi. Ja täällä myös kysyttiin self-consumption kysymyksestä. Ja, ja erityisesti meillä on tähän olemassa myös asiakirja, jossa on suuntaviivat. Ja tämä on ensimmäinen askel, kun olemme saaneet sidosryhmiltä ja jäsenvaltioilta palautetta ja mietimme sitten tulevaa lainsäädäntöä asian tiivoilta myös myöhemmässä vaiheessa ja käymme tässä sitten sidosryhmien kanssa neuvonpitoa. Lainsäädäntö on siis tulossa myöhemmässä vaiheessa tuottaja tuottajakuluttamisesta vuonna 2016, eli ensi vuonna, eli tästä sitten saamme ehdotuksen aikaan 2016. Ja sitten Maragall esitti kysymyksen Real Decretosta ja tämä viidenneltä päivältä kesäkuuta Espanjasta. No komissio ei voi käyttää puheenvuoroa ennen tällaisten hankkeiden hyväksymistä ja kun tällainen hanke on lopulta hyväksytty, niin komissio sitten tarkkailee, vastaako se unionin lainsäädäntöä ja välittää Espanjan hallitukselle omat näkemyksensä, jos jotain huomautettavaa on suhteessa unionin lainsäädäntöön. Ja myös esititte kysymyksen siitä, mitä mieltä komissio on uusiutuvien energiavarojen kysymyksestä Espanjassa. Tässä nyt ollaan jo kynnyksen yläpuolella tavoitteenahan on tuo 20 prosenttia. Komissio tutkailee, miten kehitys Espanjassa etenee, päästäänkö tuohon 20 prosenttiin. Tätä ollaan joka tapauksessa arvioimassa ja tuo uudistus, johon on ryhdytty tarifien puolella, liittyy uusiutuviin energiavaroihin ja komissio nyt sitten tutkii sitä, onko jäsenvaltioissa loukattu unionin lainsäädäntöä. Espanjan hallitus on kertonut meille uudesta tukijärjestelmästä uusiutuville energiavaroille ja sitäkin nyt ollaan miettimässä varsinkin tukipolitiikan kannalta tuolla pääosastossa, vaikuttaako se jollain tavalla sisämarkkinoihin. Eli tätä mietitään sekä sisämarkkinapääosastossa että energiapääosastossa kylläkin. Ja muitakin kysymyksiä kuulimme. Kallas esitti kysymyksen niin näistä kuluttajahinnoista ja tiedon välittämisestä kuluttajille, niin me haluamme, että kuluttajat voivat reagoida eh, hintakehitykseen ja näin kuluttajat voivat hyväks, käyttää hyväkseen parhaita mahdollisuuksia Ja sitten nämä älymittarit. Ja niiden toimivuus. Ja tässä täytyy todellakin taata niiden yhteen toimivuus myös teknisesti. Tämä liittyy muun muassa tuohon Del kysymykseen samoin kuin kuluttajatietoihin. Me olemme tehneet tästä työtä. Me olemme pyrkineet luomaan standardit älymittareihin ja komissio seuraa näiden standardien täytäntöönpanoa hyvinkin tarkasti. Miten sitten? Ja myös esitämme suosituksia niiden toiminnasta ja takaa, haluamme taata niiden toimivuuden ja yhteen toimivuuden. Se on tietysti merkittävää. Mr. Martin has... Sitten herra Martin puhui pitkän tähtäimen sopimuksista. Totta kai tällaisia on. Ja sitten sidosryhmäkonsultaatiokierroksella totesimme, että 20 kysymystä pitää esittää. Ensiksi esitimme sidosryhmille kysymyksen, kuinka pitkän tähtäimen sopimuksia vaaditaan, jotta saadaan kannustimia uuteen kapasiteettiin investoimiseksi. Ja luen tässä nyt nämä 20 kysymystä muun muassa, onko olemassa markkinamekanismi, jolla voitaisiin näitä edesauttaa, näitä pitkän tähtäimen sopimuksia. Näihin palataan myöhemmin. Ja sitten kysyttiin myös näistä sopeutustoimista rajat ylittävissä tilanteissa. Tässä annan saman vastauksen kuin yleensä, niin tämä, minä luen näitä vastauksia täältä With several problems, implementation is... Ja nämä täytäntöönpano on todella haastavaa, koska on vaikea pitää kiinni samalla myös VTOn säännöistä, ja tämä saattaa johtaa reaktioihin kauppakumppaneiden taholta, joten lyhyellä tähtäimellä tähtäimellä kilpailukykyä me parhaiten edesautetaan tarjoamalla vapaita päästölupia teollisuudelle ja tulevaisuudessa täytyy saada kattava globaali ilmastosopimus johon kaikki sitoutuvat tekemään samat sitoumukset. Jotkut totesivat, että meillä on markkinat, jotka eivät toimi, hiilimarkkinat siis. No hiilimarkkinat ovat kymmenellä, kymmenessä vuodessa vähentäneet päästöjä 70 prosentilla. Tietysti heikkouksia on, mutta tällä raportilla yritämme niihin juuri pureutua. Ja tässä sanottiin, että on pullonkauloja. No totta kai. Jos ASER perus tai ASER ei ole Euroopan laajuinen sääntelyelin, mutta sille annetaan uusia kapasiteetteja, joilla se voi harjoittaa alueellista koordinaatiota ja tällä tavoin voidaan nimenomaan havainnoida niitä pullonkauloja, jotka, jotka energiavirtoja estävät ja tulevassa lainsäädäntötyössä meidän täytyy katsoa, miten voimme antaa toimivaltaa jäsenvaltioille, jotta alueellista yhteistyötä voidaan hyödyntää paremmin ja päästä eroon näistä pullonkauloista. Ja sitten puhuttiin näistä kannustimista, äh, kannustimia, joiden äh, kautta äh, voitaisiin tätä merkintäjärjestelmää yksinkertaistaa. Nyt meillä on A++ ja ja niin edelleen, ja tästä vaadittiin, että otetaan käyttöön vanha merkintäjärjestelmä A-sta G, no hyvä näin. Ja sitten A on aina ollut huipulla ja nyt on sitten A+, ja A++ ja A++++, ja näiden äh, erilaisten A-ryhmien välillä voi olla 40 prosentin ero energiatehokkuudessa. Sitten Herra Roil sanoi aivan oikein, että tämä valiokunnan pitää olla mukana, kun keskustellaan ETS-järjestelmän uudistamisesta. Se on toki tärkeää, koska se on teollisuuden näkökulmasta oleellista. 200 äh, teollisuusryhmittymää on tästä kiinnostuneita. 11 000 äh, teollisuuslaitosta äh, on sellaisia, jotka, joita ETS kiinnostaa ja hiilivuotoasiat ovat myös tälle valiokunnalle kiinnostavia, joten on selvää, että pitää olla mukana näissä keskusteluissa. En tiedä, minkä takia herra Roil sanoi, että merkintädirektiivi on hyvin monimutkainen. Me vain haluaisimme äh, asetuksen, emmekä ainoastaan yhtä direktiiviä. Ja Tämä on mielestämme ihan hyvä. Me haluamme sen sellaisen ja odotamme sen tietysti tähän myös parlamentin ehdotusta ja katsotaan, miten sitten eh, ehdotukset menevät eteenpäin. Mutta meidän tavoitteemme on se, että yksinkertaistamme tätä asiaa, annamme selkeitä viestejä kuluttajille ja annamme valvonta eh, elimille myös mahdollisuuden tarkastaa, että, että merkintämarkkinoilla ei huijata. Tällä hetkellä, tällä hetkellä huijaaminen on helppoa ja nyt äh, kun on tällainen tietokanta, sinne vaan syötetään mitä tahansa lukuja eikä sitä voida valvoa. Jos sitä yksinkertaistetaan, niin valvonta helpottuu. Ja totta kai joitakin alkuvaiheen vaikeuksia voi olla, mutta kun olen kerännyt kokemuksia eri jäsenmaista, joissa samantyyppisiä juttuja on tehty esimerkiksi Australiassa, niin niin kuluttajien luottamus ei suinkaan kadonnut, vaan kuluttajat olivat pienen alkukangertelun jälkeen tyytyväisiä. Ja sitten esitettiin kysymys siitä, katkaistaanko sähköt, jos kapasiteetin, kapasiteetti ei ole kunnossa. No, Kyllä toimivien markkinoiden pitäisi tarjota lisäkapasiteettia ilman, että sähköt joudutaan katkaisemaan, mutta tietysti epätäydellisyyksiä markkinoilla on, ja me uudella markkinasuunnittelulla yritämme luoda tehokkaammat markkinat, joilla energia vapaa virtaasti anteeksi virtaa vapaasti ja yritämme sitten äh, täyttää näitä kapasiteetin puutteita ja siirtää lisäkapasiteettia sinne, minne sitä tarvitaan, joko Euroopan tasolla tai laajemminkin. Katsotaan, miten pitkälle päästään ja olen valmis tulemaan takaisin tähän komitean äh, valiokuntaan ja keskustelemaan kanssanne tästä samasta asiasta. Meillä on neljä ehdotusta nyt pöydällä ja kaikki ovat sellaisia, jotka teitä varmasti kiinnostavat. Mä markkinasuunnittelu sähkömarkkinoille ja sitten laitteiden merkinnät, tai sitten ETS, joka on tietysti teollisuuden näkökulmasta kiinnostava, joten herra puheenjohtaja, minä tulen tänne kyllä ihan niin usein kuin vain haluatte. One and a half hours. Paljon kiitoksia. On aivan selvää, että puolitoista tuntia ei riitä tällaiseen keskusteluun tässä valiokunnassa ja haluaisimme mielellämme saada käyttää lisää puheaikaa meille itsellemmekin, niin kuin täällä kollegat pyysivät. Ymmärrän oikein hyvin tämän tarpeen. 21. ja 22. syyskuuta luullakseni olisi se päivä ollaanpa silloin valmiita keskustelemaan tästä kysymyksestä, ehkäpä vielä syvällisemmin, koska pöydällä on nyt kolme ehdotusta ja me koimme olevamme vastuussa kaikista näistä kolmesta ehdotuksesta tässä itre joten on erittäin tärkeää, että kutsumme komission jäsenen tänne uudestaan 21. ja 22. syyskuuta, tai katsotaan, että kumpi niistä on parempi komissaarille ja tapaamme ihan lomien jälkeen. Kiitoksia paljon komission edustajalle tänne valiokuntaan tällaiseen ad hoc-keskusteluun, joka siitä huolimatta oli kovin syvällinen. Paljon kiitoksia kollegoille, että olitte täällä yhdessä keskustelemassa puolentoista tunnin ajan. Sitten pyytäisin vielä, että voitaisiinko koordinaattorin kokous saattaa lopun tunnin sisällä. Huomenna tapaamme uudestaan kello yhdeksältä aamulla yhdeksältä takaisin työn ääreen. Start as quick possible as possible coordinators meeting, dear colleagues.